Uh, so, ladies and gentlemen, can we make a start? Hyvät naiset ja herrat, aloitetaan aamupäivän istunto. Right. Uh, can we um, settle down, please? Voisitteko istuutua? I'm pleased there's lots of networking going on, but we have some serious business. Täällä on paljon oheistoimintaa, mutta meillä on myöskin ihan vakavaa työtä tehtävänä, joten pyydän teitä asettumaan paikoillenne. Hyvä. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän ensimmäiseen äh, valiokunta päivään näistä kahdesta päivästä. Ja muistuttaisin teitä, että kuten aina tämä kokous lähetetään internetin kautta ja tervetuloa kaikille myöskin niille, jotka ovat täällä nyt läsnä. Aloitamme siis kohta puoliin ensimmäisestä kohdasta, mutta minulla on todella mieluinen tehtävä myöskin toivota tervetulleeksi uusi jäsen, Rova Meila Barakino, toivottavasti lausuin tämän oikein, Valacino kenties. Hän on täällä Louis Grekin sijasta. Hän lienee nyt Maltan varapääministeri. Olkaa lämpimästi tervetullut. Um, we shall look forward your contribution. Odotamme kovasti työpanostanne ja kuten jo sanoinkin tuossa äh, Aveilalle, niin Maltan pääministeri herra Muska myöskin ollut tämän valiokunnan jäsen aikoinaan, niin että kun Maltan pääministeri ja varapääministeri ovat tämän valiokunnan entisiä jäseniä, niin teillä on varmasti loistava tulevaisuus, tulevaisuus edessänne vielä. Thank you, uh, Mr. President, for giving me the floor kiitos tästä puheenvuorosta. Minä toivon itsekin, että minä eh, voin noudattaa näitä puheenjohtajan varapuheenjohtajan ohjeita. Ja kiitoksia näistä sanoista. Minä haluaisin myöskin tehdä tässä valiokunnassa työtä mahdollisimman paljon, aivan kuten edellinen jäsen Maltan, Maltan varapääministeri ja muut entiset kollegat. Kiitos. So that means that, uh... No niin, tämä tarkoittaa sitä, että olemme täydessä vahvuudessa. Meillä on tiedonsaannista sellainen asia, että meillä on ollut oikein hieno valtuuskuntamatka Kroatian huhtikuussa. Tästä on useilla kielillä raportti saatavilla, voitte sitä tarkastella. Tuossa kokouksessa tapasimme muun muassa ensimmäistä kertaa tuolloisen varapääministeri Maishan, joka nyt itse asiassa on nimitetty kuluttaja-asian komissaariksi. Ja ensi viikolla tiistaina, kun se nyt oli neljäs päivä kesäkuuta kello 9, 9.30 täällä valiokunnassa pidetään kuuleminen ja tässä yhteydessä voitte esittää komissaarille kysymyksiä hänen virastansa ja varmasti kaikki ovat mielellään silloin paikalla ja myöskin tämä kokous lähetetään internetin kautta sitten aikaisemmin kokouksen pöytäkirjat ne voidaan pitää hyväksyttyinä, jos kukaan ei niitä tämän kokouksen aikana vastusta. Ja sitten meillä taitaa olla myöskin Telehtinen. We will have a, we will... Niin, tänään tai huomenna annamme teille yhden näistä viimeisimmistä tiedotuslehdyköistämme. Ja sitten mennään ensimmäiseen kohtaan esityslistalla. Meillä on siis itse asiassa kaksi kuulemista. Teitä ne varmasti kiinnostavat. Kysymys on markkinavalvonnasta ja tuotteiden turvallisuudesta, mutta myöskin katsomme, missä olemme neuvotteluprosesseissa. Ja ensimmäinenkin kysymys on tietysti julkisista hankinnoista. Herra Tarabellan kanssa teimme eilen tiivisti työtä yhteen yhdeksään saakka. Jos ajattelee, että täällä sisämarkkinavalikunnassa työ ja elämä on hauskaa ja helppoa, niin eilen koko illan tätä asiaa työstimme. Ja annankin esittelijälle herra Tarabellalle, jotta hän voi päivittää teidät nopeasti siitä, missä menemme, kun kysymys on julkisista hankinnoista. Merci, monsieur le président, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Aivan kuten sanoitte, tässä on ollut kaksi trilogiaa. 21.5. Strasbourgissa ja toinen oli eilen illalla ja näistä on tarkoitus nyt informoida. Me eh, puhuimme yleisistä asioista ja toisella ja sektoridirektiivistä erityisesti. Me puhumme eh, näistä eh, kohdasta 43 direktiivissä Komissio ja eh, neuvosto puhuivat eh, siitä, kuinka näitä eri variantteja päästetään markkinoille. Ja meillä on perusehdotus, eh, jota käsiteltiin sitten aivan itsenäisesti. Mikä tulee tähän lausuntoon ja kohtaan 48.1, niin Meillä on 30 päivää tähän sopimuksen laadintaan 48 sijasta, jota pyydettiin neuvostosta. Mitä sitten tulee sitten artiklaan 72, jossa sopimuksia muutetaan ja kappaleeseen neljä ja näihin ei-merkittäviin muutoksiin niin neuvosto on hyvin pidättyväinen sen suhteen. Parlamentti haluaa tänne eh, kynnysarvon. Ja täällä pitäisi neuvoston mielestä olla kaksi kriteeriä yhtä aikaa käytössä silloin, kun määritellään, mikä on substanssia koskeva muutos ja minimisäännön muuttaminen, jotka ovat 10 prosentin eroasteella ja sitten työmarkkinoilla 15 prosentin luokkaa. Tällä tavalla neuvosto siis ehdotti, mutta parlamentti on todennut, että tämä, tällaiset muutokset ovat sellaisia, että niiden pitää olla melko joustavia – jotta voidaan tehdä uusi ehdotus. Sehän on melko kallista puuhaa. Ja pitää kiinnittää eh, huomiota siihen, että joustomyötä ei tule väärinkäytöksiä mukaan silloin, kun näihin oleellisiin muutoksiin mennään, jotka ovat joka tapauksessa kalliita. Komissio on tehnyt hyvää työtä tässä yhteispäätösmenettelyproseduurissa. menettelyproseduurissa ja on pyritty hakemaan kompromisseja näihin hyvin vaikeisiin ehdotuksiin, jotta päästäisiin lähemmäksi kolmen, kolmikantaneuvotteluissa. Sitten kohta 82 sektoridirektiivissä siinä on sama asia. Täällä on lisää joustoa. Ja tässä täytyy ottaa huomioon se, minkälaisista summista sopimuksissa on kysymys. Mitä tulee hallinnointiin, niin tässä kannat eivät ole kovin kaukana toisistaan. Parlamentti haluaisi, eh, haluaisi 84 artiklan mukaan valvontaelimen poistaa ja myöskin tämän valvontajärjestelmän ja tämän artiklassa 83. Parlamentti kuitenkin halusi tarkempia sääntöjä kuin neuvosto. Parlamentin mukaan tällainen yksittäinen raportti, joka on artiklassa 85, joka koskee alihankkijoita. Ja sitten haluttiin myös selventää näitä sähköisiä menettelytapoja. Mitä tulee kansallisiin menettelyihin ja raportteihin artiklassa 86, parlamentti on komission kannalla ja myöskin halutaan vuosittaisia tilastoja, joiden mukaan sitten lisätietoa pyydetään, mikäli eh, näyttää siltä, että eh, tietoa ei ole tarpeeksi tarpeellisen tiedon keräämiseen. Hankintaviranomainen artiklassa 87, täällä haluttiin poistaa tämä mm, tuki, logistinen tuki, joka siinä oli eh, suunnitteilla. Sitten EMI-järjestelmä Parlamentti on sitä mieltä, että artiklassa 28 nämä julkiset hankinnat pitää olla paikalla, vaikka neuvosto oli halunnut tämän artiklan pois kaikista näistä asioista, joista ei ole yksimielisyyttä, jatkuu tietenkin tekniset neuvottelut. Sitten sektoridirektiivi, jota eilen käsiteltiin trilogissa. Tässä oli kysymyksessä artiklat 4 ja 2. Me keskustelimme, keskustelimme niistä. hankintaviranomaisia käsittelevistä artikloista ja asioiden avoimuudesta. E, mitä tulee sitten artikloihin 10, 27 ja 28 ja tämä ulkopuolelle jääminen oli asia, josta parlamentti vielä, parlamentti halusi keskustella. Neuvosto teki sellaisen ehdotuksen asiasta, jonka parlamentti hyväksyi. Parlamentti hyväksyi myöskin neuvoston lähet, lähestymiskannan, joka liittyi tiettyihin, tiettyihin postituspalveluihin ja muihin sähköisiin finanssipalveluihin. Päästiin myöskin eh, yhteisymmärrykseen tietyistä eh, kilpailukysymyksistä tietyillä maantieteellisillä alueilla ja sektorin vapauttamisella, koska tässä on tiettyä sirpaleisuutta. Puitesopimus kohdassa 25 on sellainen, mihin ehdotetaan eh, rakenteellista lähestymistapaa. Täällä pyritään laajoihin säästöihin sillä tavalla, että monet hankintaviranomaiset osallistuvat hankintaprosessiin. Tämä on hyvin tärkeä asia parlamentille, mutta neuvosto ei ole samalla kannalla. Tässä on näitä periaatteita, joita teille nyt olen valaissut. Ja trilogin myötä olemme siinä käsityksessä eh, sekä parlamentissa, eh, mutta näköjään myös eh, neuvostossa. Me haluamme päästä yhteisymmärrykseen. Ja kuten sanoin, niin komission tehtäväksi jää ratkaisujen löytäminen silloin, kun on kysymys vaihtoehtoisista ratkaisuista niihin kohtiin, joissa kantamme ovat hyvin kaukana toisistaan. Ei meidän täytyy teknisessä ryhmässä katsoa erinäisiä yksityiskohtia, jotta me saamme luotua yhteiset ehdotukset. Kiitoksia. Well, thank you very much for that. Kiitokset tästä kattavasta raportista. Se varmasti osoittaa, että olemme todella neuvoston kanssa sitoutuneita asiaan. Ja nyt olemme vielä viimeisiä poliittisia asioita tässä viilaamassa, mutta uskon, että kun ajatellaan tätä hyvin mutkikasta asiaa, niin uskon, että olemme edistyneet hyvin, kuten Tarvella sanoi, koska emme käsittele pelkästään vain perinteistä hankintakysymystä, vaan siihen liittyy monia muitakin seikkoja. Onko kenelläkään mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Kiitokset tästä ja hyvin lyhyesti omalta osaltani voisin vielä sanoa, että tässä on hyviä ja huonoja uutisia olemme päässeet nyt onneksi sopimukseen neuvoston kanssa ja tuntenette varmasti myöskin huviveneitä koskevan sopimuksen perusteet. En nyt mene tähän sen tarkemmin, koska tästä olemme monasti keskustelleet aikaisemminkin. Olemme käyttäneet jonkin verran aikaa, erityisesti kun kysymys on delegoidusta säädöksestä ja täytäntöönpanosta, ja tässä olemme päässeet sopuun neuvoston kanssa. Tuon jälkeen sitten valitettavasti kuitenkin minun mielestäni komissio on nyt sitten kertonut, että he eivät olekaan valmiita hyväksymään tätä ehdotusta ja sen takia tämä asia on jumissa ja se kuitenkin pitäisi hyväksyä yksimielisesti jos tätä nyt lähdetään uudelleen siis aukomaan. Koreper keskustelee tästä perjantaina ja minä suositan valiokunnalle, että odottelemme vielä Koreperin keskusteluiden tuloksia perjantaina. Jos sitten tulee jotakin vaihtoehtoisehdotuksia, niin sitten otan yhteyttä kaikkiin varjoesittelijöihin, jotta voimme sitten katsoa, voivatko hyväksyä tämän vaihtoehtoisen tekstin. Alku, alkukeskusteluissamme on mm, nyt jo tätä asiaa käsitelty ja sitten katsotaan, kuinka etenemme. Mutta toivon mukaan saan tuon lopullisen tekstin tällä valiokunnassa teille esiteltäväksi lopullisesti hyväksyttäväksi niin, että tästä aiheesta emme siis äänestä tänään aamulla. Onko kenelläkään kysyttävää tästä aiheesta? Ei. Ryyle ja myöskin muut varjoesittelijät olisivat varmaan kiinnostuneita tästä asiasta, mutta kysymyshän on komitologiosta ja toimeenpanosäännöksestä ja tässä viikkoja asiasta neuvottelimme ja nyt keskustelemme niistä varmasti uudelleen, kun vielä iltapäivällä keskustelemme näistä näistä vastaavuuksista, ammatillisista vastaavuuksista. Ja nyt kaikkein tärkeintä on varmasti tämä asia selvittää pohjamuuttia myöten, koska se jumittaa asioiden etenemistä. En nyt kuitenkaan mene enempää näihin säädöksiin, muuten olemme täällä koko päivän niitä käsittelemässä, vaan menemme nyt seuraavaan esityslistakohtaan, joka on sähköisesti vältetty rapelit sisämarkkinoilla. Ja pyytäisin esittelijää Ashley Foxia Äh, kertomaan asian tilasta. Tässä on ollut paljon tiivistä työtä äh, esittelijän ja varjoesittelijän välillä, jotta tässä päästäisiin tässä mietinnössä hyvän tuloksiin. Ja varmasti äh, me olemme saaneet yli 400 tarkistusta, ihmiset ovat kiinnostuneita tästä. Annan esittelijälle ja varjoesittelijälle puheenvuoron ja sitten tietysti me äänestämme tästä myöskin tässä aamusella. Herra Fox. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka tekivät yhteistyötä tämän mietinnön osalta. Tämä neuvotteluprosessi on ollut hyvin eläväinen eikä mitenkään helppo. Ja kaikki kollegat ovat tässä kovasti puolustaneet etujamme. Meillä on 425 tarkistusta tähän mietintöön. Se taitaa olla jopa ennätys oma-aloite mietintöjen osalta. Ja olen tehnyt kaikkeni, jotta tässä mietinnössä ja laatimissamme kompromisseissa heijastuisi kaikkien ryhmien näkemykset. Meillä on 31 kompromissitarkistusta ja 17 niistä on päästy täydellisen sopuun. 14 on vielä auki. Uskon, että muutama niistä vaativan pientä viilausta, toisia täytyy rukata ehkä hieman laajemmin. Katsotaan, päästäänkö sopuun vai miten käy. Puheenjohtaja, en käynyt kaikkien 31 tarkistuksen kimppuun, muuten tässä kestää koko päivän. Mutta tartun tar- tärkeimpiin kysymyksiin. Kompromissi kahdeksan. Siinä käsitellään rikkomistapauksia ja varmasti varjot tietävät, mikä kantani on. Tämä on molempien ryhmien kanta ja osa kompromissia. Olen tyytyväinen, että rikkomistapauksessa on päästy nyt eteenpäin ja mietinnössä tämän tulisi näkyä. Monet eivät ehkä pidä tästä sanasta welcomes. Ehkä jos muuttaisimme kielenkäyttöä, käyttäisimme sanaa notes, panee merkille, voisimme löytää kompromissin. Mutta tämä kuitenkin on osa pakettia. Sitten 12 kompromissi on poistettu Schaldemosen pyynnöstä. Itse pyytäisin teitä tukemaan Kreutzmannin tarkistusta 193, joka koskee tiedonvaihtoa kansallisten sääntelyiden välillä. Sitten kompromissitarkistus 23, EPPn vastaehdotus voisi mielestäni johtaa epätoivottuihin seurauksiin, ja siksi olen tehnyt muita ehdotuksia, joita pystyn muiden ryhmien voivan hyväksyä. Tässä ei ole kyse harmonisaatiosta, eikä tämä saa vaikuttaa siihen, miten jäsenvaltiot tällä hetkellä käsittelevät rahapelejä. Kohta 14. Rahapelitoimijoiden toiminta ja se, miten ne kuuluvat kansalliseen lainsäädäntöön. Tästä täytyy muistaa myös se, että niiden täytyy toimia myös EU-lainsäädännön mukaisesti. Sitten kompromissi 30. Siinä olen ottanut huomioon monien rahapelitoimijoiden rahalliset vaikutukset urheiluun. Olen tyytyväinen, että tämä on pystytty ottamaan tähän. Jotkut kutsuvat tätä urheilun lyöntioikeutena, mutta tämä tulisi kuulua toissijaisuusperiaatteen piiriin. Tämäkin on asia, jossa pitäisi kompromississa heijastella toissijaisuusperiaatetta. Ja lopuksi on pyydetty katsomaan joitakin vaarallisia raha- ja uhkapelimuotoja muotoja ja kieltämään ne täydellisesti, mutta en, en usko, että me olemme oikeita henkilöitä tuomitsemaan tätä, vaan tässä pitäisi katsoa tilannetta asiantuntijoiden silmin Joten en haluaisi viitata tässä mihinkään tiettyyn rahapelien muotoon. Tätä käsitellään kompromissitarkistuksessa 28. Toivottavasti monilla tärkeillä asioilla, asioissa on päästy nyt enemmistösopuun, esimerkiksi sopupelejä, rahanpesua koskevissa kysymyksissä – kansallisten rekistereiden yhteensopivuuskysymyksissä ja niin edelleen. Olen todella muuttanut omia kantojani varsin voimakkaasti, jotta voisin vastata eri ryhmien toiveisiin. Ja toivottavasti saamme nyt tuen tälle 31 kompromissitarkistuksen paketille. Kiitos puheenjohtaja. Um, Suuret kiitokset tästä kovasta työstä ja on todella hyödyllistä, että keskustelemme näistä kompromissista niin, että voimme seurata todella tätä keskustelua. Sitten varjoesittelijät voivat kommentoida tätä asiaa, sama myöskin herra Fjellner. Tervetuloa jälleen. Hän on yksi minun innokkaimpia ulkoisia tukijoitamme sitten rouva Pietikäinen. And first of all, uh, let me thank... haluan kiittää esittelijä Foxia teillä on todella sen tyyppinen tapa neuvotella kanssamme, koska tämä on ollut todella Äh, intohimoinen, into, neuvottelut olivat niin intohimoiset ja äh, äh, sitoutuneisuutta oli paljon ja paljon myöskin voimakkaita tunteita, voimakkaita mielipiteitä, mutta myöskin voimakasta tahtoa oli mennä kohti kompromissia ja mehän olemme juuri käyneet sisäistä keskustelua ja tästä kompromissista kuultiin kritiikin sanoja. Sanottiin, että se on liian löperö, ei riittävän tiukka moneltakin osin, mutta minä kyllä puolustin sitä, koska näinhän tapahtuu, kun, kun ajattelemme toisten ihmisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Silloin ei voida ajatella, että joku sanelee asiat ja silloin olisimme tietysti voineet vain äänestää tästä asiasta ja katsoa, mikä se on tulos. Mutta nyt minusta ja ryhmästämme on parempi, että me olemme löytäneet tällaisen yhtenäisen kompromissiehdotuksen tähän. Ashley, mielestäni sinä oikein reilulla tavalla tätä prosessia kuvailit ja sitä, missä nyt tällä hetkellä olemme. Ähm, olemme jo äh, lähes päässeet siis kompromissiin. Ja myöskin tässä puhuttiin siitä, mitä vielä on tehtävä ja mitä ratkaisua on tarjolla. Jos ajatellaan äh, yleisellä tasolla tätä, niin useita kompromisseja äh, vielä pitäisi sanamuotojen osalta äh, muovata, jotta tietäisimme tarkkaan, mitä olemme oikein sopineet. Ja tämä siis kaipaa pientä viilausta vielä, mutta eilen äh, todella äh, pyrittiin tällaisen suuren poliittisen kompromissin, josta päästäisiin siihen, että kaikki eri näkemykset otettaisiin mukaan. Ja yksi osa tätä on kompromissi kahdeksan. Tämä on vielä avoinna sen osalta, kuinka pidämme hyvänä komission toimia näissä rikkomustapauksissa. Ja tässähän on suuria ongelmia ja suuria haasteita vielä tältä osin. Ja samoin myöskin näissä muissa osissa, joissa etenimme kovasti, kompromissi 23 esimerkiksi, kuinka muotoilemme tuon laittoman laittoman pelitoiminnan. Tässä on paljon hyvää tahtoa minun mielestäni ja joillakin teknisillä muutoksilla ja keskusteluilla uskon, että pääsemme todella hyvän muotoilun tähän. Joitakin ongelmia meillä on ollut sen osalta, kuinka tämä vaatimusten mukaisuus liittyisi EU-lainsäädäntöön sanastotasolla ainakin, mutta uskon, että tämä ilmaisi aika selvästi sen, että meidän ryhmämme puoltaa voimakkaasti ja sitä, että kaikki jäsenvaltiot noudattaisivat EU-lainsäädäntöä, niin että periaate kuitenkaan ei meille aiheuta mitään ongelmia. Sitten kun kyse on kompromissista, pelaamisen vaarallisten muotojen kieltäminen on kyseessä. Siis uskon, että voimme tässäkin edetä siltä pohin, että viittaamme tässä siihen työhön, jota Euroopan neuvosto tekee. Siellähän yritetään ymmärtää Euroopan tasolla se, kuinka olisi helpointa ja parasta määritellä vaarallisen pelaamisen muodot Euroopassa. Ehkäpä tässä vaikkapa juuri tämä asiantuntijaryhmä voisi tässä tulla kuvan mukaan, eh, jotta voitaisiin eh, nimetä kaikki nämä eri peliä, pelaamisen muodot ja ottaa huomioon sen, että tämä on hyvin pulmallinen ja myös tärkeä asia ryhmällemme. Sitten muut viittaukset, kuten vaikkapa tuo 14, jossa palataan EUn lainsäädännön noudattamiseen, niin tuossakin periaate voidaan hyväksyä, mutta uudelleen muotoilu olisi paikallaan, jotta se, mitä me tarkoitamme tällä noudattamisella, tulisi selkeästi esille. Sitten vielä voisin sanoa, että ponnisteluilla ja hyvällä tahdolla varmasti voimme edetä keskusteluissa ja löytää kompromisseja lisää. Jotkut sanamuodot ovat vielä avoinna joissakin mm, pulmallisissa kysymyksissä, muun muassa vaikka näissä rekisteröintimenettelyissä tai kun kysymys on ajallisista tai rahoituksellisista rajoituksista pelaamisessa, niin tämä vielä kenties on hiukan auki, mutta uskon, että koska kaikki poliittiset ryhmät ovat halukkaita kompromissiin, että siihen vielä pääsemme. Good. Hyvä. Kiitokset me suhtaudumme varmasti joustavasti myöskin sitten tuleviin suullisiin tarkistuksiin huomenna. Thank Mr. and all the colleagues in, in this work. Kiitoksia. Ja kiitos myös eh, herra Foxille tästä. Tämä, meillä on ollut eh, hyvin paljon keskusteluja tästä asiasta, mutta mitä me olemme nyt tekemässä tässä, niin, niin meillä on hyvin paljon ollut ongelmia, mutta me haluamme löytää kompromissin. Minä olen hyvin iloinen tästä kompromissista, joka varmastikin löytyy. Meillä on todellakin vielä asioita selvittämättä. Kompromissi 6 ja 8, 40, 14 ja eräitä muita. Mutta kuitenkin minä uskon, että me näistä voimme päästä hyviin kompromisseihin loppujen lopuksi. Tietenkin me keskustelimme hyvin paljon siitä, että minkä tyyppisiä pelisektoreita me haluamme EU-hun. Ja yksi keskustelu onkin vielä jäljellä siitä, että mikä on EU-laki. Ja minun on hyvin tärkeää sanoa, että S ja D-ryhmälle tämä asia on tärkeä, emmekä tällä hetkellä halua mitään todellista sisämarkkinaa Eurooppaan siinä mielessä, että yhdessä maassa peli perustetaan ja sitten palveluita tarjotaan yli rajojen. Me haluamme tietenkin tehdä kompromisseja sen suhteen, että, että ja täytyy ottaa huomioon, että kaikkien maiden täytyy noudattaa EU-lakia, mutta mikä se sitten tarkalleen sanoen on, tämä EU-laki tässä yhteydessä? Mutta kuten sanoin, me odotamme nyt sitten keskustelua ja huomista äänestystä. Thank you very much. Kiitos. Sitten Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Saksaa täällä. On saksalaislehtimiehiä. He varmaan olisivat pöyristyneitä, jos puhuisin täällä englantia. Kiittäisin kaikkia kollegoita siitä, että olemme tehneet niin hienosti yhteistyötä. Tässä käyn Kristelin puoleen. Ongelma on aika yksinkertainen. Meillä on toissijaisuusperiaate, siitä täytyy pitää kiinni. Kukaan ei sitä halua loukata ja se on täysin selvää. Kun puhumme EUn lainsäädännöstä, niin silloin puhutaan siitä, että jäsenvaltiossa, kun on kyse lupamenettelystä, niin sen täytyy noudattaa EUn tuomioistuimen määritelmä. Tästä olemme yhtä mieltä. Jos on kyse monopolista, se hyväksytään. Komissio hyväksyy sen, eikä mitään rikkomismenettelyä ole. Näin on. Ja jos on kyse lupamenettelystä, niin silloin on pidettävä kiinni tuomioistuimen tuomioista. Tästä olemme yhtä mieltä ja siksi mitään suuria ristiriitoja ei tältä osin pitäisi edes olla, koska tätä täällä tarkoitetaan. Meillä on tässä 23 ja 29 kompromissitarkistukset Ashley Foxin tekstissä. Jäsenvaltioiden tulisi päättää esimerkiksi Bundesliigan ja muiden tämänkaltaisten kohdalla, nostetaanko tiettyjä maksuja vai ei. Tämä on subsidiariteettiperiaatteen mukaista. Jotkut valtiot ovat sitä mieltä, että koska kyseessä on julkinen palvelu, ei mitään maksuja voida nostaa tai kantaa, emmekä me voi tässä pakottaa jäsenvaltioita mihinkään päätöksiin. Me haluamme löytää kuitenkin kompromissin eri lähestymistapojen välille. Myöskään mainonnassa ei saada sallia mitään liiallista mainontaa, koska haluamme ennen kaikkea suojata tässä kuluttajia. Ja meidän täytyy myös kiinnittää näihin kysymyksiin huomiota. Meillä pitäisi olla tällaisissa kysymyksissä yhteinen linja. Meidän pitäisi mennä tässä pidemmälle kuin mitä olemme täällä sanoneet. Komissio valvoo sopimuksia ja jos jäsenvaltiot eivät niitä noudata, niin silloin meidän pitää tukea komissiota. Ja jos todella olemme tosissamme Euroopan suhteen, niin silloin meidän täytyy yhdistää erilaiset kulttuurit ja antaa oikeus myös sellaisille maille, joilla on lupa, järjestelmä, niin lähteä tiettyihin toimiin. Ja monopoleistakin täytyy saada pitää kiinni, se täytyy hyväksyä eu lainsäädännön puitteissa. Eli jäsenvaltiolla pitää olla oikeus päättää lisensointijärjestelmän järjestämisestä ja siitä, käytetäänkö tiukempia vai löyhempiä sääntöjä. Olemme menossa tässä nyt erittäin hyvään suuntaan. Toivottavasti otamme vielä seuraavatkin askeleet. Olemme päässeet varsin laajaan enemmistön tämän taakse siinä, että voisimme päästä asiassa eteenpäin. Ja vielä lopuksi. Kaikki ongelmat, jotka tässä on vielä ratkaistava, esimerkiksi sopupelit tai peliriippuvuus, niin voimme päästä eteenpäin ainoastaan, jos teemme yhteistyötä EUn tasolla. Online-rahapelit ylittävät rajat Yksin tässä jäsenvaltiot eivät voi toimia. Tässä kuluttajan suoja on äärimmäisen tärkeää. Kuluttajan on tiedettävä sääntelystä, valvonnasta. Tämä on hyvin tärkeää pelien suojan kannalta. Toivottavasti pääsemme eteenpäin huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos rouva Ryyle. Ganz kurz machen. Äh, ich, ähm Aivan lyhyesti. Minä kiitän esittelijää ja samalla pyydän äh, anteeksi, että en ole niin tähän paneutunut kun ehkä olisi pitänyt. Tämä on nyt äh, viiden vuoden sisällä kolmas saman ajan mietintö ja minä todellakin kysyn, että tarvitsemmeko tällaisesta aiheesta näin monta mietintöä herra Schaldemohon ja Kreutzin mietintöjen yhdessä, yhteydessä olen sanonut jo, mitä mieltä olen, ja en ole vähän skeptinen sen suhteen, onko tämä kolmas mietintö sitten enää tarpeen, eli kaikella rajansa. Well, I think to be fair to, uh... No on varmasti ihan reilua sanoa valiokunnalle ja Foxille, että komission tiedonanto on tämän asian takana ja tietystikin tämä pohjaa Kreutzmannin ja Schaldemonin työlle niin, että meidän täytyy olla aika johdonmukaisia tässä asiassa Öö, onko tämä nyt sitten meidän viimeinen sanamme tämän vaalikauden aikana? No, katsotaan, mutta saattaa olla, että tulevissa valiokunnissa on sitten ihan tuoria, tuoreita voimia tätä asioita öö, ratkomassa, tai kenties sitten Schaldemos ja Kreutzmann vielä tätä työtä myöhemmin jatkavat. Mutta herra Salvini, te olitte varmasti myöskin varjoesittelijä. Ehkä tekin haluatte käyttää puheenvuoron, Felnier, Koferat ja Beile vielä haluat käyttää puheenvuoron, ja aika nopeasti, koska kello 10.15 alamme äänestämään, mutta jos herra Koferatti nyt sitten puhuisi pikkuisen vielä tästä, tästä asiasta, niin kenties hän puhuu sitten vähän vähemmän omasta mietinnöstä, mutta nyt Salviini ensiksi. Grazie. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijä. On tärkeää, että kuluttajat asetetaan tässä ennen markkinoita tai kansalainen. Kun puhutaan uhkapeleistä, niin monet valtiot tässä vain keräävät rahaa, mutta tätä on katsottava myös tiettynä sairauden muotona, olipa kyseessä tavalliset rahapelit tai online-rahapelit. Eli tässä todella täytyy kiinnittää huomiota kansalaisen ja kuluttajan. Tästä on lähdetty hyvin kaukana toisistaan olevista näkökulmista ja Lega Nordin näkemyksiäkin on tässä katsottu hyvin laajasti. Ja kummallista kyllä Italia on tässä, tällä alalla varsin edistynyt, vaikka näin ei tietenkään aina ole. Me pyydämme, että tässä kunnioitetaan ja otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden perinteet ja ominaispiirteet. Ja haluaisimme, että EU puuttuisi kansallisen lainsäädäntön mahdollisimman vähän. Tähän ei tarvita omaa lainsäädäntöä, vaan riittää, että katsotaan, mitä hyvää tietyissä jäsenvaltioissa jo on. Täytyy välttää harhanjohtavaa mainontaa, täytyy puuttua tällaisiin laittomiin, erityisesti kaukoidassa toimiviin pelitoimijoihin. Samoin täytyy välttää veronkierto, joka tälläkin alalla on kasvamaan päin. Tässä puhutaan online-rahapeleistä ja uhkapeleistä. Omassa maassani muut kuin online-rahapelit ovat tulleet todella valtaisaksi ja ihmiset ovat riippuvaisia. Tästä on tullut jo sosiotaloudellinen suuri ongelma. Toivottavasti Eurooppa rajoittuu tekemään sen, minkä mikä sen on tehtävä, eikä lähde mihinkään outoon sääntelyyn. Tässä puhutaan esimerkiksi rahoituksellisista seurauksista joillekin jäsenvaltioille, jos ne eivät avaa rahapelimarkkinoita. Esimerkiksi Kreikkaa tässä tarkoitetaan, mutta minusta Kreikalla on kyllä muitakin ongelmia ajateltavanaan kuin online-rahapelimarkkinoidensa avaaminen muille. Eli tässä kyllä EU pitäisi jättää asiat hoidettavaksi jäsenvaltiotaholle. Ja ensimmäisellä tässä pitäisi todella ottaa huomioon kansalaiset. Toivottavasti löydämme asiasta sovun. Thank you very much, Mr. Kiitokset sitten muille puhujille. Voisitteko käyttää vain kaksi minuuttia kukin? Aloitamme herra Fjellneristä. Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kukaan ei, ei ole tyytyväinen nykytilanteeseen, ei yksikään, yksikään maa, eivät toimia eikä poliisi. Meillä on todella suuria ongelmia. Nyt meidän täytyy vähän astahtaa taaksepäin ja katsoa tekstiä, että mitä tässä on nyt annettu vastaukseksi ja mikä on tämä viesti nyt EUlta näihin ongelmiin. Aivan selkeästi sanoen, se on toissijaisuus. Ei tarvitta millekään EU-toimille, vaan päinvastoin. Tässä kun me katsomme tätä toissijaisuusperiaatetta, niin siellä sanotaan, että jäsenvaltiot voivat itse päättää. Joko ne eivät ole halunneet tai ne eivät ole osanneet näihin sähköisiin peleihin puuttua. Mutta ne, niiden täytyisi nyt itse tehdä jotain. Täällä on, on kysymys näistä rikkomuksista. Me olemme jo vuodesta 2007 näitä asioita käsitelleet. On tietenkin hyvä, että komissio sanoo, että nyt se haluaa jotakin asialle tehdä. Chaldemosi on aivan oikeassa siitä, että tätä oikeusvarmuutta puuttuu. Ja jos näin on, niin siellä on kaksi mahdollisuutta. Joko lainsäädäntö muuttuu tai sitten tuomioistuimet tekevät tilanteesta tulkinnan. Jos sanotaan, että ei haluta mitään selventävää lainsäädäntöä, vaan haluaisimme, että tuomioistuimet tämän eh, hoitaa, niin, eh, niin siinäkin on omat ongelmansa. Sitten nämä kompromissit 2023. Minä en ymmärrä oikein. Te ette halua eh, tässähän on nyt käänteinen vastavuoroinen tunnustaminen, mitä ajetaan. Jos, olette, jos toimia on laiton jossain maassa, niin sehän on laiton joka maassa. Jos olisi lainsäädäntöä, se voitaisiin hoitaa, mutta nyt sanotaan, että mitä lainsäädäntöä ei haluta. Tässä pitäisi nyt ottaa pois viittaus kokonaan EU-lainsäädäntöön. Ja jos nyt katson tätä ihan kunnolla, niin tässä pitäisi nyt vahvistaa jäsenvaltioiden roolia ja sanoa selkeästi, että EU-lainsäädäntöä tälle alalle ei tarvita, ainakin kuluttajan suoja. Asioissa tämä ei ollenkaan olisi hyvä. Jos me haluamme pitää status kuun paikallaan, niin kyllä tämä todellisuus karkaa käsistämme. Ihmiset pelaavat verkossa eikä meillä ole mitään vai, vaihtoehtoja suojella kuluttajia siinä ympäristössä. Uh, well, thank you very much. Kiitokset jatkuvasta sitoutumisesta ne vaikkakaan ette kenties ole samaa mieltä siitä, mitä teemme, mutta kenties sitten seuraavassa parlamentissa voitte olla asiassa esittelijänä ja katsotaan sitten, mihin te päädytte. Sitten koferaatti seuraavaksi. Two minutes if you will. Kaksi minuuttia, jos vain suinkin sopii. Grazie, Kiitos puheenjohtaja tämä ehdotuksen ajan käytön suhteen on hyvä. Eli säästetään aikaa toisesta mietinnöstä. No yksi huomio kuitenkin ainoastaan. Tässä nyt on menossa suuri mahdollisuus hukkaan. Tässä on se vaara. Tässä on tietty jatkumo edellisten toimien kanssa, mutta tässä voidaan päästä eurooppalaiseen sääntelyyn. Jos me rajoitumme kuten nyt kompromisseista tuntuisi olevan, ja tässä todella kunnioitan esittelijää ja muita kollegoita, niin jos rajoitumme pelkästään sääntelemään tässä kansallisia järjestelmiä, eikä meillä ole mitään yhtenäistävää tekijää EU-tasolla, niin silloin tässä menetetään mahdollisuus, jota tuskinpa saadaan enää toista kertaa mitenkään lähiaikoina. Tämä on asia, jota halusin korostaa. So Mrs. Abela, sorry. Rova Abela, olen pahoitteli, että nyt teitä tällä tavalla hätistelen näissä puheenvuoroissa, mutta meillä on hyvin vähän aikaa. Kiitokset tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Mielestäni tämä lähestymistapa asiaan on hyvin tasapainoinen ja ottaa hyvin huomioon sen tarpeen, että sisämarkkinoiden säännöistä on pidettävä kiinni ja toisaalta taas sitten sen, että komission täytyy myöskin valvoa tämän lainsäädännön täytännön toteutumista. Tämä on tärkeää tälle sektorille. Minä tulen Maltalta ja minulla on joitakin huolia useiden tarkistusten osalta, koska niissä yritetään häivyttää tätä tasapainoa, johon on päästy. On kuitenkin tärkeää, että tässä mietinnössä ja myöskin tarkistuksissa viitataan edelleen siihen, että vaikkakin pelaaminen on aika pulmallinen osa-alue sisämarkkinoilla, niin silti sisämarkkinoita vapauksien rajoittamisen täytyy olla kuitenkin EU-lainsäädännön, tuomioistuimen päätösten ja niin poispäin mukaisia. Sen takia meidän onkin tuettava varmasti komission kehoitusta edetä näissä rikkomismenettelyissä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät tätä perustamusomasta noudata. Ja tässä tilanteessa tilanteessa jäsenvaltioiden täytyy todella muuttaa kansallisia tapoja, jotka eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Ja tällä tavalla täytyy välttää siis juridinen tai oikeus, oikeudellinen epävarmuus. Ja todella tämä oli ensimmäinen puheenvuoroni tästä aiheesta. Suuret kiitokset. Hyvä. Tässä tulevat varmasti kaikki puheenvuorot ja seuraavaksi herra Fox voi vielä päättää keskustelun. Huomenna äänestämme herra Fox. Uh, thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Aleksandraa Linsiä ja Lisiä omasta toimistossani, koska he ovat kaikki osallistuneet tähän laatimiseen monta, monta monituista kertaa, mitä tulee kompromisseihin. Ja <clears throat> jos tässä nyt saisimme viimeiset kommentit 12.30 tänään, niin sitten voisimme katsoa, minkälaisiin sopimuksiin voimme asiasta päästä. Herra Fjellner, hänellä on hyvin paljon työtä vielä omassa ryhmässään. Jos hän olisi ollut varjoesittelijänä, niin työni olisi ollut jonkin verran helpottava, helpompaa. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottavasti tässä nyt edetään. Uh, well, thank you very much for... Kiitokset johtajuudestanne tässä asiassa. Sitä arvostetaan kovasti, kuten Rova Ryille sanoi niin tämä on ollut pitkään työn alla täällä valiokunnassa, mutta olemme varmasti ainoa valiokunta täällä parlamentissa, joka äh, pitää tätä asiaa pöydällä ja vireillä. Meillä on oikein hyvä tällainen äh, briefaus täällä. Jos äh, olette kiinnostuneita tästä, niin näette tämän parlamentin nettisivulta ja tämä tiivistää tämän asian, hyvin monimutkaisen asian, hyvin lyhyen. Täällä on komissiosta Rova Hogan paikalla, mutta komissio ei ole ilmeisesti halunnut käyttää puheenvuoroa tässä vaiheessa. He kuitenkin seuraavat tiivisti varmasti asian etenemistä ja tervetuloa siis sen valiokunnan puolesta. Sitten menemme Kofferaatin lausuntoon. Tässä vastuuvaliokunta tekee mietintöä komission ohjelmasta CARS 2020. Kysymys on autoteollisuudesta tämä on hyvin tärkeä sektori ja myöskin mietintö. Ja pyytäisin teitä, että lähtisitte hyvin hiljaisesti täällä huoneessa, koska meidän on mentävä eteenpäin. Herra Koferaatti on tehnyt lausuntoluonnoksen ja mm, hän saa puheenvuoron samoin myöskin varjoisettelijat Borisov ja Makakis Ryyle myös, jos hän haluaa. Ja myös minä itse varjoesittelenä herra Händel ei ole täällä. Mutta herra Koferaatti, teillä on nyt ensimmäisenä puheenvuoro. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kaksi lyhyttä alkuhuomiota ennen kuin nopeasti käyn läpi tätä ehdotusta selkeistä syistä keskityin aiheisiin, jotka ovat tässä tiedonannossa ja koskevat lähinnä meidän valiokuntamme työtä, eli sisämarkkinasääntöjä ja kuluttajia. Ja toiseksi tässä tekstissä on lueteltu erilaisia ongelmia, mutta luettelo ei ole kattava, koska olen jättänyt tilaa syistä toistaiseksi tekstin ulkopuolelle kohtia, kohtia, jotka olisi mielestäni hyvä kuitenkin ottaa mukaan myöhemmin tarkistuksin. Kerron teille myös, mitkä nämä periaatteet mielestäni ovat. Komission ehdotus on mielestäni yleisesti, yleisesti ottaen hyvin järkevä. Siinä on jotakin uutta, mutta sitä voidaan kyllä yleisesti jotain tukea. Ehdotuksessa pyritään siihen, että tehostetaan ja rikastutetaan jo tehtyä ehdotusta siinä, missä se on mahdollista. Ensinnäkin tarkoituksena on varmistaa, ja mehän tässä, kuten hyvin kaikki tiedämme, käsittelemme kuluttajansuojaa, niin on syytä varmistaa autoteollisuuden avoimuus, ei pelkästään tuotannossa, vaan myös käytettyjen autojen markkinoilla, toiseisilla markkinoilla. Monissa maissa ei ole vielä selkeitä määritelmiä esimerkiksi auton arvoon liittyen tai sen oston tapaan liittyen. Ja tästä voi koitua haittaa kuluttajalle ja tämä taas saattaa myös aiheuttaa kilpailuhaittoja yritysten välille. On myös hyvin tärkeää keskittyä niin, että aina pidetään mielessä kuluttajat polttoaineisiin. Ensinnäkin tässä on aihe, joka liittyy tiedotusketjuun polttoaineiden osalta. Useinkaan tiedot eivät ole todenmukaisia ja näin tilanne on haitallinen kuluttajalle. Ja toisaalta usein peitellään väärää tietoa ja kielteisiä polttoaineiden vaikutuksia ympäristölle, jota markkinoilla siis on. Ja on aivan selvää, että se, joka ei kerro totuutta, pyrkii saamaan voittoa mutta hän tätä kautta enemmän tai vähemmän tietoisesti myös aiheuttaa haittaa ympäristölle. Eli tältäkin osin polttoaineiden koostumus ja niiden seuraukset ovat hyvin tärkeä aihe. Meidän pitäisi edistää investointeja edistyneeseen teknologiaan. Autoala on varsin kypsä ala, mutta siihen liittyy vielä paljon innovaatiopotentiaalia, jos todella toimitaan ja puututaan jokaiseen ajoneuvon komponenttiin. Haluaisin, että ajoneuvoista saataisiin entistä turvallisempia, sellaisia ajoneuvoja, jotka kuluttaisivat entistä vähemmän polttoaineita ja vaikuttaisivat myönteisesti ympäristöön, jossa niitä käytetään. Eli pitäisi päästä tähän suuntaan. Ajoneuvon profiili on hyvin tärkeä. Jos auto näyttää hyvältä, sillä on enemmän mahdollisuuksia selvitä markkinoilla, mutta tärkeää on todella keskittää investointeja ei pelkästään auton suunnitteluun, vaan muuhun laatuun, eli mukavuuteen ja turvallisuuteen. On olemassa suuntaus, jo, jonka komissio tuo esiin huolestuneena, eli Monet tuottajat keskittyvät vientiin, koska sisämarkkinat ovat tilanteessa, jonka kaikki tunnemme. Autojen myynti on laskenut vuosien ajan. Ja aivan viime viikkoina tämä pudotus on pysähtynyt onneksi. Mutta tantuma on ollut. Ja tähän liittyvä rahallinen arvo on valtaisa. On tärkeää siis viennin edistämisen lisäksi katsoa sitä, miten sisäistä kysyntää voidaan lisätä. Täytyy kiinnittää huomiota tiettyihin makrotaloudellisiin politiikkoihin, mutta samalla täytyy katsoa erilaisia kannustimia, autokannan vaihtamiseen niin, että edistetään sellaisten ajoneuvojen tuottamista, jotka kiinnittävät huomiota niihin kriteereihin, jotka juuri tässä luettelin, eli ympäristövaikutukset, turvallisuus ja niin edelleen. Kaikkia kannustinpolitiikkoja kuitenkin pitää koordinoida keskenään, koska jos jokainen valtio lähtee toimimaan oma-aloitteisesti, niin syntyy ehkä hyötyjä sen oman maan yhteisölle, mutta tämä kuitenkin muuttaa suhteita sitten alalla kokonaisuutena. Eli pitää estää se, että kannustimet, joista on tietysti hyötyä kansalaisille, sitten vastoin tahtoa muuttuisivat sellaisiksi, että ne lähtisivät muuttamaan kilpailusuhteita. Ja sitten viimeisenä, vaikka tämä onkin hyvin tärkeä ongelma on alan uudelleenjärjestelyt. Autoteollisuus on muuttunut todella paljon ja nämä muutokset tulevat näkymään entistä laajemmin, jos muutokset näkyvät globaalilla tasolla. Uudelleenjärjestelyissä ovat mukana kymmenet ja kymmenet miljoonat ihmiset, ja heitä on tuettava mielestäni myös tietyllä lainsäädäntökehyksellä niin, että autoteollisuudessa toimivia henkilöitä voidaan tukea yhtenäisin toimin. Ei niin, että kaikki toimivat eri tavoin. tämä taas voisi aiheuttaa hyvin kielteistä sosiaalista polkumyyntiä. On asioita, joita tässä lausunnossani ei vielä ole. Luen pelkästään nyt niiden otsikot, koska uskon, että tarkistusten kautta tätä ehdotusta voidaan täydentää. Ensinnäkin polttoaineiden merkintäjärjestelmä. Sen mukaisesti, mitä aikaisemmin sanoin, meidän pitää tietää, minkälaisia polttoaineita meillä on. Ja tarvitaan me- polttoainemerkintä joka vastaa eurooppalaisia sääntöjä, jotta voidaan todella taata se, että kuluttajat tietävät, miten polttoaineet vaikuttavat ympäristöön. Samoin rahoitusjärjestelmiä autoa ostettaessa pitää harmonisoida. Puhun aikaisemmin kannustimista, mutta silloin kun ostaa esimerkiksi ajoneuvon, saa rahoitustukea pankkijärjestelmän kautta ja nämä tavat ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa eikä tätä järjestelmää voidakaan harmonisoida kautta EUn, mutta tarvitaan kuitenkin tiettyä yhdenmukaisuutta näissä rahoitustavoissa. Tämä liittyy siihen, mitä sanoin aikaisemmin kannustimista. Sitten investointien merkitys. Kuten sanoin, ne ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa alan tulevaisuuden kannalta. Sitten edistyneen teknologian käyttäminen. Tässä täytyy katsoa EUn tekemiä investointeja, kuten Horisontti 2020. Se on pääväline, jonka tulisi myönteisesti vaikuttaa kaikkiin teollisuuden aloihin, mukaan lukien – Tietysti tämä Euroopan teollisuuden kulmakivi, eli autoteollisuus. Sitten tieturvallisuus. Se on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden autojen näkökulmista. Ja turvallisuuteen liittyviä asioita pitää entisestään vahvistaa ja harmonisoida. Tarkistusten jättämisen määräaika on Meillä on vielä aikaa keskustella niistä. Tässä olen valmis kunnioittamaan kaikkia varjoesittelijöiden näkemyksiä, joita kuulemme esimerkiksi tänään tässä keskustelussa tai joita minulle lähetetään esimerkiksi sähköpostitse. Kiitokset. Oikein hyvä katsaus asiaan ja hyviä ehdotuksia, kuten sanoitte, tämä tuo lisäarvoa valiokunnalle. Nyt meillä on noin kymmenisen minuuttia keskustelua varten, koska äänestämme 10.15. Hyvin nopeasti siis Borisov ensiksi EPP-ryhmästä. Chair, dear colleagues, I would like to thank the European Commission. Arvoisat kollegat, haluan kiittää komissiota tästä hyvään aikaan tulevasta ehdotuksesta, koska automaatioala on nyt suurissa haasteissa. Tämä liittyy kapasiteetteihin ja me tarvitsemme todellisen tärkeän poliittisen viestin tulevaisuutta varten äh, autoala ajatellen. Ähm, kysymys on yli seitsemästä miljoonasta eurosta ja hyvin suuresta määrästä työpaikkoja. Minä tuen herra Kofaratin eh, tasapainosta lähestymistapaa ja olen iloinen siitä, että tässä erityisesti painotetaan eh, ympäristön näkökulmia, polttoaineen kulutusta ja myöskin eh, tiedotusta kuluttajille. Meidän on varmasti parannettava myöskin tätä tekstiä ja haluaisin esitellä joitakin ajatuksia ja parannuksia siihen ensinnäkin mitä tulee innovaatioihin. Innovaatioillahan on avainrooli Euroopan autoteollisuuden kehittymisessä ja ähm, tämä myöskin vastaa suuria summia. Tällä tavalla voimme pysyä kilpailukykyisinä suhteessa kolmansien maiden autoteollisuuksiin. Tutkimus ja innovaatio ovat tärkeitä asioita, ne helpottavat elämää. Toisekseen meidän on taattava, että lainsäädäntöpuitteisto on joustava ja että kaikki uudet kehitykset ja innovaatiot otetaan siinä huomioon. Tämä pätee erityisesti turvallisuuskysymyksiin EU-markkinoilla. Tällä hetkellä ajoneuvojen valmistajat mm, ovat hyvin turvallisuustietoisia ja näin pitäisi olla tulevaisuudessakin. Tämä varmasti toisi todella lisäarvoa eurooppalaiselle toiminnalle. Kolmanneksi sitten tässä puhuttiin kansalaisten ostovoimasta. Meidän on mietittävä veroratkaisuja autojen menekin edistämiseksi. Myös jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön tiettyjä hyviä käytäntöjä ja tämä palvelee varmasti kuluttajia. Tietysti sitten vienti neljänneksi on myöskin tärkeä kysymys. Meillä on hyvä läsnäolo ja ulkomaisilla markkinoilla. Meidän täytyy taata kuitenkin, että teknologiat ja ratkaisut ovat kilpailukykyisiä jatkossakin. Rakkaat kollegat, tässä on monia kysymyksiä, jotka liittyvät auto, ja ne ovat hyvin tärkeitä. Uskon, että tulen jättämään tarkistuksia tähän mietintöön, tähän lausuntoon. Kiitokset sitten Tsemakakis. Uh, Kiitoksia. E, e, aluksi haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Tässä kuitenkin on aivan yleistä, että meillä on hyvin äh, spesifisiä tarkistuksia, mutta tässä ei ole mistään pikkuasioista kysymys, vaan tässä on erittäin suuri Euroopan äh, äh, teollisuudesta. Meillä on miljoonia työpaikkoja, meillä on todella suuresta tuotannosta kysymys ja siksi tällä on myös tällaisia kerrannaisvaikutuksia miten tärkeää tämä teollisuus on. Meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä, miten tätä asiaa hoidetaan. Tässä on siis vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten täällä on mainittu. Ja tässä olisi on konkreettisesti sitten myös puhua näistä sähköautoista. Me olemme puhuneet sähköautoista hyvin paljon ja on hyvin paljon aloitteita ja monenlaisia huippukokouksiakin pidetty, mutta tuloksena on aina, aina ihan tyhjää. Meillä on 2000 eh, sähköautoa myyty markkinoilta, markkinoilla ainoastaan. Sehän on erittäin, se on epäonnistunut se, että ei autoja voida eh, ladata eh, Saksan ja Ranskan välillä, niin sehän on aivan ennen kuulumatonta. Meillä on sisämarkkinat, eh, joka on meidän lippulaivamme, mutta kun ei minkäänlaista latauspaikkaa löydy autoille, niin, niin kaikki tämä puhe, mitä tässä, tässä on puhuttu, niin on aivan höpö höpöä Tästä oli huippukokous Berliinissäkin ja, ja siellähän oli vaikka kuinka paljon ihmisiä esiintymässä, enemmän esiintyjiä kuin yleisöä. Mitä tässä kohtaan viisi sitten tulee, eh, niin tämä julkinen eh, sektori, meidän meidän täytyy ottaa julkinen valta tähän mukaan, jotta tämä onnistuu, koska meidän täytyy ihan selkeästi sanoa, että me vaadimme, me haluamme kaikilta Euroopan mailta, että sähköautomahdollisuus on todellinen mahdollisuus. Sitten toinen asia eh, liittyy näihin kaupan esteisiin. Mitä se tarkoittaa, kun ajattelemme varaosia ja muita? Meillä on komission edustaja täällä paikalla, hän vastaa tästä ja minä pommitan hänen, häntä kysymyksillä ja markkinoilta tulee kysymyksiä. Mikä tämä asia nyt sitten itse asiassa on? Meillä pitää olla sellaisia kansallisia määräyksiä, että meillä on kansainvälisiä määräyksiä, joilla estetään varausien myynti rajojen yli. Tämä on erityistyypillistä Saksa, Ranskalle ja Italialle – koska meillä on nyt täysin rajoittamatonta kansallista lainsäädäntöä olemassa. FIA tekee mitä, mitä tekee ja kun varaosia ei hyväksytä, niin ne eivät silloin pääse markkinoille. Miten me, haluamme, miten me voimme Eurooppaa rakentaa ja sisämarkkinoita jos tällä tavalla kansalliset määräykset kampittavat sisämarkkinoiden toimivuutta. Tässä minä nyt vaadin, että komission täytyy Italiassa ja Ranskassa aktivoitua e, tämän asian suhteen. Täytyy olla markkinat ja me tiedämme, mitä teollisuus tarvitsee. Ja tämä, tämä sisämarkkinavaliokunta on, on nimenomaan se foorumi, jossa tätä asiaa pitää käsitellä. Uh, Rova Röylä, haluatko käyttää puheenvuoron? No, koska aikaa ei juurikaan ole, niin luovun omasta puheenvuorostani, jotta te saatte puheenvuoron. Hyvin lyhyt kommentti. Olen myös varjoesittelijä asiassa. Kaksi äh, Äh, intressiä ensin. Minä olin aikoinani tuon korkean äh, tason ryhmän jäsen, joka raportoi vuonna 2005 ilmeisesti. Philip Jumbo on myöskin täällä komissiosta, hän oli tullut mukana myöskin. Niin, että olin ainoa meppi, joka oli tässä asiassa mukana Ferlangenin kanssa, joka on nyt taas uudelleen parlamentissa myöskin jäsenenä. Ja valitettavasti äh, puheenjohtaja kokouksen päätös parlamentissa ei mahdollistanut meppien osallistumista tämän asian kehittymisessä näiden papereiden muotoilussa. Ja nykyisessä äh, ryhmässä on useita komissaareja, useita jäsenvaltioiden edustajia niin, että meidän äh, yhteispäätöskumppanimme ovat kuitenkin keskusteluissa mukana yhdessä monien äh, sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen ja muiden kanssa niin, että olisi ollut hyvin sopivaa, että myöskin MEPit olisivat olleet tässä työssä mukana. Jos teille sopii, rakkaat kollegat, ja tietysti tästä on puhuttava poliittisten ryhmien edustuksen pohjalta myöskin. Tiedän, että herra Markakishan myöskin hyvin lyhyesti oli mukana tässä Cars 2020 ennen kuin nämä ovet menivät niin sanotusti kiinni. Niin näissä aika monikkaissa teollisuuden aloissa on ymmärrettävä, mistä oikein on kysymys. Tämä on tärkeää. Ja sitten toinen intressi, joka minulla on tässä asiaan on se, että kun olen kerran insinööri,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 ammatiltani niin olen työskennellyt useiden vuosien ajan autoteollisuuden puitteissa, niin että tiedän kyllä, mitä tässä on kysymys. Ja nyt sitten olemme hiukan jo myöhässä, mutta aloitamme kuitenkin äänestykset. Ja olen vielä, haluaisin vielä sanoa, että olen samaa mieltä, täysin samaa mieltä siitä, mitä herra mm, Markaki sanoi sisämarkkinoista, ja tässä herra Koferatti antoi oikein hyviä seikkoja kuluttamisen, kuluttajansuojan kannalta myöskin, mutta tämä tyyppihyväksyntä varmasti, josta me olemme vastuussa viime kädessä, niin kuinka se toimii, ja kuinka se toimii muun muassa suhteessa varaosiin, aiheisiin, jotka herra Atsimarkakis tässä toi esille. Olen samaa mieltä siis tästä täysin ja panin myöskin merkille sen, että komission jäsenillä on useita kunnianhimoisia tavoitteita kansainvälisten säädösten suhteen ja niistä tulee entistä tärkeämpiä myöskin, kun ajatellaan näitä vapakauppasopimuksia. Niistähän keskustelemme jo EU-USA vapakauppasopimuksesta muun muassa ja aiemmin täällä valiokunnassa olin mukana näissä kansainvälisissä säännöskysymyksissä ja useat jäsenet tässä valikunnassa kävivät Yhdysvalloissa ja Genevessä, jotka todella ovat näistä asioista keskustelleet. Näin ollen me olemme ainoa valiokunta parlamentissa, jotka ovat johdonmukaisesti, joka on johdonmukaisesti ollut kiinnostunut näistä kysymyksistä, anteeksi, Genevessä yhdistyneissä kansakunnissa olen hyvin tyytyväinen tähän uuteen kehitykseen komission taholta tämän lausunnon pohjalta ja uskon, että tätä täytyisi poliittisesti nyt viedä eteenpäin ja kiinnittää enemmän huomiota. Haluaisin vielä muistuttaa teille siitä, että komissiohan nyt on puhunut näiden kaikkien ajoneuvosääntöjen yhdenmukaistamisesta ja mielestäni tällaiset toimet ovat hyvin tervetulleita. Tällä tavalla voimme paremmin seurata näitä asioita täällä valiokunnassa ja meidät on myöskin pyydetty näihin täytäntöönpanoasioita pohtiviin työryhmiin. Tämä valiokunta on hyvin mielelläni, mielellään osallistunut pienempien ajoneuvojen ja pienempien innovatiivisten yritysten toimintaan. Ja tämä on asia, jota olemme voineet viedä siis eteenpäin. Panin myöskin merkille, että komissio aikoo nyt tarkastella markkinavalvontasäännöksiä tyyppihyväksynnän osalta. Ja tämä on juuri se asia, josta keskustelemme, kun kysymys on yleisestä markkinavalvonnasta. Olisi aika mielenkiintoista tarkastella, millä tavalla nämä moottoriajoneuvot liittyvät tähän asiaan. Tässä on siis hyvin tärkeitä sisämarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Ne on otettava tämän mietinnön puitteissa, tämän lausunnon puitteissa huomioon. Herra Koferanti tietysti äh, tietää, että tätä lisäharvaa haluamme. Ja vielä ihan lopuksi haluaisin pyytää äh, herra Koferanttia, että äh, hän kiinnittäisi huomioon siihen, että komissiohan on nyt tekemässä tutkimusta käytettyjen autojen osalta. Tämä liittyy kuluttajan suojaan. Minun mielestäni moottori ajoneuvojen testausjärjestelmissä, joissa nyt on mukana äh, se seikka, että että äh, vuosittaisessa testimenettelyssä täytyy ottaa huomioon ajoneuvolla ajatut kilometrin määrät ja äh, että tämä, tätä kuitenkin käytetään sitten kuluttajien suojan heikentämiseksi kaiken kaikkiaan. Nyt odotan kovasti yhteistyötä herra Koferatin kanssa vielä tulevaisuudessa, mutta nyt äh, vielä ehkä komissiosta. haluaa komission edustaja käyttää puheenvuoron kenties äh, myöhemmin keskustelussa? Selvä. Kiitokset äh, siitä, että olette mukana kuitenkin, herra Koferati. Haluatteko vielä sanoa lopullisen sanan tämän keskusteluun? Kiitos puheenjohtaja. En lähde tässä nyt toistamaan sitä, mitä kollegat sanoivat. Panen kaiken merkille. Kuten tästä tuli ilmi, joistakin asioista tullaan vielä hyvin eläväisesti keskustelemaan, erityisesti tulevaisuudesta. Mitä on tuotteen muuttaminen, innovaatiotutkimus, esimerkiksi sähköauto, on tämä kaiken ilmentymä. Halusin vain kiittää kollegoita heidän huomioistaan. Ja käytän näitä kommentteja, kun laadin myös omia tarkistuksiani ja keskustelen vielä heidän kanssaan. Halusin sanoa, että olen yhtä mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte näiden tekstien laadinnasta. Tarvitaan myös parlamentin suoria toimia. Joillakin aloillahan näin on tehty aivan hiljattainkin Esimerkiksi telakkateollisuudessa parlamentilla oli selkeä rooli. Tässä on kyseessä autoteollisuus, joka on teollisuudessa tärkein teollisuuden ala, kun otetaan huomioon sen tuottama varallisuus. Ja on välttämätöntä lähteä toimiin se, että parlamentti tietäisi asioista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on hyvä asia. Eli poliitikkona tulen tukemaan tätä samaa mukanaolon periaatetta kuin te. Thank you very much. Well, maybe we'll... Kiitos. Ehkä otamme tämän sitten mukaan noihin päätöslausuman kohtiin. Sitten hiljaisuutta saliin. Nyt äänestämme hyvin nopeasti, pikaisesti tässä aamulla, mutta myöskin huomenna äänestämme. Haluamme kuitenkin toimia nopeasti ennen kuulemistilaisuutta. Meillä on yksi tärkeä kohta äänestyslistalla. Kysymys on Koreali Kamposin lausunnosta energia- ja sisämarkkinat toimiviksi otsikolla. Herra Kampos, haluaisitteko sanoa jotakin tässä alkuun? Selvä. Mennään sitten suoraan äänestämään. Toivon mukaan teillä on kaikilla äänestyskortit mukana. mahtako Rova Abelalla sellaista vielä ollakaan? No, joka tapauksessa saattaa olla, että joudumme tiukossa tilanteessa sitten vielä äh, laskemaan äh, teidät manuaalisesti. Ai, teillä on äänestyskortti, niin joka tapauksessa kompromissitarkistus on vedetty pois. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan, vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Mennään sitten tarkistukseen seitsemän, josta tulee uusi kohta. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Well, about that? Okay. Uh, and Mrs. Pietikainen, we made note her vote. Uh, No niin, panemme merkille tämän. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Sitten meillä on kohta kahdeksan kukan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tukkakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten me siirrymme numeron 13 puolesta. Tässä on äänestys alkaa on kohdasta 13. You're in favour? No, you're against. You're against. Your group is against. The vote's closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Numero 14 puolesta. Puolesta. Vastaan. Meidän täytyy varmaankin tarkistaa tämä sähköisesti. Numero 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 kautta 15. Sitten numero 15 puolesta. Tämä, tämä aika tiukka täytyy taas tarkistaa koneella. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko Hylätty, tämän hylätty. Tuliko sinun äänesi mukaan? Okei, tämä on hylätty joka tapauksessa. Sitten numero 16, lisäys puolesta vastaan. Se on, tämä on hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty 18 puolesta vastaan, hyväksytty 19 puolesta vastaan, hyväksytty 20 puolesta vastaan, hyväksytty 21 puolesta vastaan, hyväksytty 22 puolesta vastaan, hyväksytty 23 puolesta. Tästä vielä koneella tarkistus koska äänestystulos on tiukka. Numero 23, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kolme. Tässä on kohta kohdalta EPP on pyytänyt ykkösosio puolesta vastaan hyväksytty. Osio kaksi puolesta vastaan Tämä on hylätty. Sitten me menemme numeroon neljä, kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta. Tässä täytyy nyt tarkistaa numero 31. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 32 puolesta vastaan hyväksytty 33. Täällä on myös suullinen Mandersin esitys puolesta. Vastaan tämä on selvästi hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Meidän täytyy tämäkin tarkastaa nyt. Me tarkastamme tämän numero 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi kohta kohdalta, jonka ALDE on pyytänyt. Ykkösosio puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kakkososio puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Meillä on 38 tarkistus nyt puolesta nyt me tarkastamme koneella. Tässä on äänestys alkanut kohdasta 34. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten lopullinen äänestys koko mietinnöstä, anteeksi lausunnosta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä on neljä puolesta yksi vastaan, joten tämä on hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia valmistelijalle. Olen varma, että hän puolustaa kantaamme teollisuusvaliokunnassa. Sitten meillä on yksi ainoa äänestys, joka liittyy tässä tullikoodeksiin trilogineuvotteluihin. Halusiko valmistelija jotakin sanoa? Kaikki varmastikin tuntevat eh, tämän menettelyn, eli nyt me äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa tullikoodiksi ja sen uusi versio. Voisitteko äänestää kaikki tästä nyt koneella? Äänestys päättyy. Tässä on 33 puolesta, kukaan ei vastaan, yksi tyhjää. Kiitoksia, eh, Rovedi Ja nyt sitten me saamme tämän tekstin täysistuntoon. Ja minä huomaan, että komissiokin on täällä paikalla. Ja tämän, näin ollen minä haluankin kiittää Miroslav Zerinskiä tästä yhteistyöstä, jota he ovat eh, tehneet neuvostossa, ei varmaan ketään olekaan täällä paikalla, mutta he ovat myös tehneet yhteistyötä. Tässä olikin sitten äänestyssessio ja nyt sitten huomenna kello 10 on seuraavat eh, äänestykset. Täällä on herra Foxin mietintö muun muassa. Ja nyt minä muistutan, että huviveneet ja vesiskotteri äänestys on lykätty ja se lykkäytyy yli perjantain Koreper-kokoukseen. Sitten me menemme kuulemiseen. Kaikki, jotka haluavat lähteä salista, lähtekää hiljaisesti. Meillä on nyt aikaa 12.30 asti ja pyydän nyt, että te olisitte hiljaa. Minä haluan myös toivottaa tervetulleiksi. Kuka tahansa on verkossa katsomassa ja kuuntelemassa tätä meidän kuulemistilaisuuttamme. Voisitteko olla hiljempaa? Uh, so I welcome anybody who's uh, logged in to watch us. Tervetuloa siis kaikki, jotka netin kautta kuuntelevat tätä kuulemistilaisuutta. Meillä on kahden tunnin istunto tässä edessämme ja olen hyvin iloinen siitä, että täällä on näin monta kiinnostunutta ihmistä asiasta ja, ja, ja todellakin meillä on tämä web-osoite myöskin, johon kommentteja voidaan lähettää. Ja kaikki kommentit ovat tervetulleita. Minä toivotan tervetulleeksi kaikki asiantuntijat, jotka ovat täällä joukossamme tänään. Ja nyt haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että kaikki jäsenet ja kaikki muut osallistujat eh, täällä huoneessa ovat saaneet eh, tämän vademekumin näistä puhujista. Täällä on monenlaisia tietoja ja IMKON työhön osallistuu Eli erittäin paljon ihmisiä, jotka ovat tähän asiaan sitoutuneita. Herra Van Buren, Herra Kerrenboer ja monenlais, monia kollegoita, jotka ovat aikaisemminkin olleet paika, paikalla. Ja tervetuloa taas tähän tilaisuuteen. Minä luulen, että viime kerralla me puhumme standardeista, kun, kun olimme koolla. Rouva Spanu, tervetuloa. Kaikki eivät ole tänään päässeet paikalle ja komission DG Sankosta ja DG yrityspääosastosta ovat myöskin paikalla kuuntelemassa tätä kuulemistilaisuutta. Minä ajattelin tässä aloittaa antamalla esittelijöille puheenvuorot, Rova Schaldemose ja sitten Rova Pietikäinen – ja meillä on nyt tässä tuote turvallisuus ensimmäisen kuulemisen aiheena. Ja me haluaisimme Rova Chaldemonselta kuulla hänen näkemyksiään. Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puhemies, puheenjohtaja. Kiitos ja tervetuloa kaikille puhujillemme tänään. Pohdin, mitä tänään sanoisin, mutta aikaa kuulemiselle on varsin vähän, joten en lähde nyt kommentoimaan komission ehdotuksen kaikkia yksityiskohtia. Varmasti tähän tarjoutuu mahdollisuuksia kosolti myös myöhemmin. Minä kuuntelen mieluummin täällä olevia asiantuntijoita. Me pyrimme tässä löytämään nyt hyvän tasapainon lainsäädäntö, niin että otetaan yritysten ja kuluttajien tarpeet huomioon ja varmistetaan se, että sisämarkkinat toimivat hyvin. Halusin paikalle myös henkilön Yhdysvalloista, koska voisimme ottaa toisiltamme opiksi. He eivät kuitenkaan päässeet tänään paikalle, mutta pyrin kuitenkin olemaan yhteydessä heihin myöhemmin. Odotan innolla näitä keskusteluja ja sitten myöhemmin kuultavia keskusteluja, esityksiä ja keskusteluja. No niin, eh, anteeksi nyt, että valot tässä himmenivät. mä en ollut mikään kannanotto tähän puheenvuoroon. Kyllä me näemme toisemme ihan hyvin täällä näinkin. Minä myös ehdotan, että me kiittäisimme Rova Schaldemosea siitä, että hän on aikaisemminkin tehnyt eh, tässä, tästä asiasta työtä. Meillä on ollut kuulemistilaisuus eh, aikaisemminkin. Me tiedämme, että että monet aloitteet eh, valiokunnastamme liittyvät eh, juuri siihen, että miten tätä politiikkaa kehitetään komission ehdotusten perusteella. Ja komission tiedonannossakin on annettu, annettu kiitosta tämän valiokunnan työlle ja tämä liittyy tietenkin Rova työhön. On hyvin, eh, on hyvin tärkeä asia, että me saamme, saamme sitten tietoa myös muilta valiokunnilta ja, ja sillä tavalla, että pääsemme tavoitteisiimme. Seuraavana rouva Pietikäinen. Sake of uh, the time. Kiitos, ja koska aikaa on vähän, niin puhun minäkin lyhykäisesti aluksi pahoittelut siitä, että joudun kohta täältä karkaamaan pois, koska olen myöskin trilogissa mukana varjoesittelijänä ja nyt ja väärinkäyttöneuvottelut ovat aika hektisessä vaiheessa, mutta myöhemmässä vaiheessa, kun keskustelemme markkinavalvonnasta, niin olen kyllä silloin läsnä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia tietysti kuluttajan näkökulmasta, turvallisuuden näkökulmasta ja siksi, että että sisämarkkinoiden luotettavuus ja myöskin suurten hallinnosten taakkojen kanssa toimiminen on haasteellista, mutta tämä on myöskin hyvin tärkeää että EU 2020-strategian näkökulmasta, kuinka teollistetaan Eurooppaa, kuinka luodaan vihreitä innovatiivisia ratkaisuja ja myöskin sillä tavalla, että tuotannon laatu on hyvää Euroopassa. Tämä kaikki liittyy siihen, minkälaista sääntelyä meillä on tuoteturvallisuuden osalta ja tietysti vielä tärkeämpänä asiana, johon palaamme myöhemmin, minkälainen kyky meillä on valvoa sääntelyn toteutumista ja sitä, että kuinka pääsemme olemassa oleviin tavoitteisiin. Onko meillä siis, siis asetammeko tahtomattamme sellaiset parempaan asemaan, jotka toimivat tietoisesti vilpillisesti vai suosimmeko niitä, jotka käyttävät näitä parhaita käytäntöjä. Tässä on siis hyvin monia puolia. Rova Schaldemose sanoi aivan oikein, että on hyvin tärkeää, että meillä on oltava sama linja, että ainakin hyvä ymmärrys siitä, minkälaista säädäntöä on Yhdysvalloissa ja samoin kun ajatellaan tätä vapaakauppa-aluekysymystä, niin on hyvin tärkeää, että koordinaatio olisi tässä toimivaa. Näillä kommenteilla siis päätän puheeni ja odotan kovasti tätä kuulemista ja olen kovasti kiinnostunut kolman kommenttejanne ja oman panoksenne tähän meidän työhömme. Thank you very much indeed and thank you to both of you for... Kiitoksia. Kiitoksia molemmille teille tämän kuulemistilaisuuden puolesta. Me aloitamme nyt sitten ensimmäisen keskustelun, jossa on kysymys kulutustavaroiden turvallisuudesta. Tässä on tarkoitus keskustella siitä, kuinka me nostamme tasoa, mutta samalla siitä, kuinka, kuinka tasapaino pysyy sen suhteen, mitä tuotteita tulee markkinoille. Ja monenlaiset aiheet tulevat eh, esille tässä keskustelussa. Meillä on viisi minuuttia per puhuja ja me toivomme pysyvämme aikataulussa. Ja kuten rouva Chaldemose aikaisemmin sanoi, me eh, halusimme Yhdysvaltain lähetystöstä eh, edustaa, mutta hän ei päässyt paikalle. No nyt tässä valot jo tulivat saliin kirkkaina. Jos minä nyt vain nopeasti kävisin tämän listan eh, läpi. Meillä on Monike Gojensa, hän on pääjohtaja BEUC, kuluttajajärjestössä Euroopassa. Hän on hyvin tervetullut tänne joukkoomme. Sitten meillä on Jean-Philippe Monfort, joka on erityistuntija tällä alalla. Hän toimii neuvonantajana monille yrityksille. Sitten on Emily Bruse, joka on Eurokomersista. Ja hän on tietenkin myös hyvin sitoutunut tähän aiheeseen. Ja sitten meillä on tuottaja joka edustaa huonekaluteollisuutta Euroopassa ja hänellä on tällaista käytännön kokemusta. Tervetuloa kaikille näille puhujille ja se ensimmäisenä Rova Goyens. Very much. Thank you very much for the invitation. Good morning everybody. Kiitoksia kovasti kutsusta ja huomenta kaikille. Kuluttajan turvallisuus on tietysti kuluttajapolitiikoissa äärimmäisen tärkeä osa-alue ja se on meille hyvin merkittävä painopistealue. Minulla on ainoastaan viisi minuuttia käytössä, niin ymmärrän tämän, mutta on hyvin hankala kattaa kaikkia aiheita näin lyhyessä ajassa. Voitte katsoa kuitenkin meidän asiakirjaamme, jonka ainakin kanssa laadimme. Siinä on paljon enemmän yksityiskohtaista tietoa asiasta. Minulla olisi neljä viisi pääviestiä välitettäväksi. Liittyen tähän pakettiin, meillä on hieman sekavia tunteita sitä kohtaan. Siinä on paljon hyvää, mutta myös tiettyjä huolenaiheita. Nykyinen tuoteturvallisuuslainsäädäntö on ollut tällainen turvaverkko, kun ei ole tiettyä lainsäädäntöä, jota olisi olemassa tai voitaisiin soveltaa, niin on kuitenkin pystytty ryhtymään tiettyihin toimiin kuluttajan turva, suojamiseksi. Se, että horisontaalin lainsäädäntö olisi tällainen turvaverkko, ei kuitenkaan enää ole ajankohtaista. Ja yhteensopivuus alakohtaisten sääntöjen kanssa riittäisi tuotteen turvallisuudelle ja sille, että se voitaisiin sen saattaa markkinoille. Mutta uskomme kuitenkin, että alakohtaisella lainsäädännöllä ei pelkästään pystytä tuot, puuttumaan tuoteturvallisuuskysymyksiin. Sitten turvallisuusperiaate on hävinnyt. Se on meille todella hälyttävää. Meistä olisi hyvä, että tekstissä olisi viittaus tähän, koska tämä on julkisviranomaisille merkittävä väline toimia, jos on perusteltuja epäilyksiä tai aihetta epäillä kuluttajan turvallisuusrikkomuksia. Teksti on mielestämme hyvä siksi, että siinä on parempia täytäntöönpanotoimia. Nämä olisivat pysyviä ja sitovia, kun taas nykyjärjestelmässä näin ei ole. Tämä on ehdotuksen tärkeä osa, jota toivottavasti kuljetetaan koko lainsäädäntöprosessissa. Meistä on myös erittäin hyvä, että mukana on asetuksessa olevia säännöksiä, jotka koskevat tuotteen jäljitettävyyden parantamista ja erityisesti siitä, että tuottajan nimi ja osoite samoin maahantuojan tiedot pitää olla esillä. Ja on hyvä, että tätä koskevia sääntöjä on. Emme kuitenkaan ole varmoja siitä, että muissa kuin elintarviketuotteissa alkuperämerkintä edesauttaisi jäljitettävyyttä. Tämä on kuitenkin mahdollisuus päästä eroon harhaanjohtavista kysymyksistä, olipa kyseessä valvonta tai muut. Meistä CE-merkintä pitäisi poistaa tuotteista. Se johtaa kuluttajia harhaan eikä auta mitenkään antamaan tietoa tuotteen turvallisuudesta. Me uskomme, että tämä lainsäädäntöpaketti olisi nyt mahdollisuus päästä eroon tästä CE-merkinnästä. Se voi olla edelleen tek- teknisenä tietona tietyissä asiakirjoissa, mutta se ei anna kylliksi tietoa kuluttajille. Ja vielä lopuksi, jotta pysyn aikataulussa, asia, jonka Charlie Mose toi esiin pitää ajatella asioita myös EUn rajojen ulkopuolella. Meidän täytyy tarkastella globaaleja maailmanlaajuisia markkinoita ja olemme hyvin huolissamme kauppa neuvotteluista, tästä transatlanttisesta äh, kauppakumppanuusneuvotteluista ja sopimuksesta. Meistä kuluttajan suoja saattaa vaarantua näiden kauppaneuvotteluiden takia, koska kansalaisjärjestöillä ei ainakaan tällä hetkellä ole pääsyä. Se ei saa käsiteltäväkseen tätä aineistoa, jota neuvotteluiden kohteena on. Euroopan parlamentin täytyy valvoa sitä, että näissä kauppaneuvotteluissa ei heikennetä kuluttajien turvallisuutta. Thank you very much indeed for a number of important... Kiitoksia. Kiitoksia näistä tärkeistä asioista, jotka jo tulivat esille ja ne varmaan monen kertaan vielä tulevatkin tässä käsittelyyn. Meillä on varmastikin monenlaisia kysymyksiä esitettävänä kaikille puhujille sitten jatkossa. Seuraavana me kuuntelemme Jean-Philippe Monforia. Hän näyttää myöskin joitakin näitä kalvoja meille. Herra Monfort, olkaa hyvä, teillä on viisi minuuttia. Kiitoksia. Minä olen hyvin paljon antanut lainopillista neuvontaa yrityksille sen suhteen, että miten tuotteet sopivat markkinoille. Ja nyt minä yritän auttaa yrityksiä siinä, että riskejä arvioidaan ja että viranomaisille kerrotaan tuotteista. Te tiedätte kaikki, että on hyvin monenlaista lainsäädäntöä, johon yritykset joutuvat vastaamaan meidän täytyy miettiä sitä, että, että kun resurssit ovat rajalliset, niin täytyy aina löytää ne asiat, jotka ovat kaikkein tärkeimmät. Ja tähän tarkoitukseen me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka on selkeää ja avointa ja joka, jonka määräykset ovat suhteessa niihin tavoitteisiin, joita meillä on. Viidessä minuutissa yritän tätä valaista. Ensinnäkin tämä lainsäädäntökehys Nykyinen lainsäädäntökehys, jossa meillä on direktiivi, GPSD, ja siellä on monenlaisia pakkaukseen liittyviä määräyksiä, kuten 768, 765. Se on hyvin sekava tilanne myöskin ihmisille, jotka ovat tämän asian kanssa jatkuvasti tekemisissä, kuten minä. Ja siksi on hyvä, että meillä, meillä on nyt uusi ehdotus asetukselle, asetukseksi. Ja minun mielestäni tässä on vielä mahdollisuus parantaa tätä lainsäädäntökehystä, erityisesti mitä tulee tuoteturvallisuuteen ja, ja tähän harmonisointuun lainsäädäntöön. Jos katsotaan sektoreita, niin eräät, eräät tuotteet eivät kuulu, kuulu tämän asetuksen piiriin, kuten esimerkiksi elintarvikkeet. Ja sitten on myös sellaisia sektoreita, jotka ovat eh, säädeltyjä ja jotka kuitenkaan niitä ei ole vara, tähän CPSRn piiriin kuuluvia ja on hyvin vaikea tietää, miten niihin näitä säädöksiä sovelletaan. Artiklassa 2 ja 4 täällä puhutaan näistä toimi, toimijoista ja siitä, että kuinka, kuinka valvotaan tilanteita. Kosmetiikka ja lelut, ne ovat kuuluvat 768 piiriin, mutta ne eivät kuitenkaan tähän uuden asetuksen alaisuuteen. mutta kuuluvat kuitenkin niiden säännösten piiriin, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen. Meillä täytyy olla selkeyttä teollisuudessa, ja jotta tämä CPSR Äh, olisi tehokas, niin siellä täytyy olla sellaiset äh, määräykset, jotta kaikki pystyvät havaitsemaan, mitkä ne velvoitteet ovat. Meillä on harmonisoitua lainsäädäntöä. Jos on kosmetiikasta kysymys, niin silloin katsotaan vain kosmetiikkaa kuuluvaa säännöstöä eikä kaikkea muuta. Ja on erittäin hyvä, että tällaiseen tilanteeseen on päädytty. CPSR on siis se lainsäädännön osa, josta, josta näemme, minkälaiset vaatimukset ovat. Toinen asia sitten, mistä haluan puhun, on että tämä suhteellisuus. Ja tämä on tietenkin hyvin monia asioita, mutta täällä keskityn pääasiaan. On hyvin tärkeää se, että me erotamme toisistamme turvallisuuden ja määräysten mukaisuuden. CPSRssä tietenkin keskitytään tähän turvallisuuteen ja riskiin, e, mutta sitten on monia muita asioita, jotka määrittelevät tuotteen sopivuuden markkinoille. On hyvin vaikeita päätöksiä e, toimijoille tehtävänä Ja tässä on kysymys nimenomaan siis turvallisuudesta eikä markkinoille sopivuudesta. Kun me katsomme näitä velvoitteita tässä toimitusketjussa, niin on hyvin vaikeaa esimerkiksi jakelijoiden kohdalla se, että jos tuote mahdollisesti on vaarallinen, niin niiden pitäisi ottaa valmistajaan yhteyttä. Ja kuitenkin eh, se, että kuka tekee tämän riskianalyysin, niin se pitää olla selvää. On velvollisuus tehdä se, mutta täällä kuitenkin pitää välttää sekava tilannetta, jos vaikka Rapexissa tämä tuote on jo käsitelty, niin täytyy tietää, missä, missä mennään. Nyt huomaan, että minun aikani on kulunut loppuun ja loppukommenttini on tässä. Minä ehdottaisin sitä, että toimittajien pitäisi ilmoittaa eh, näistä vaarallisista tuotteista, ei pelkästään kansallisesti, vaan tiedon pitäisi mennä Euroopan komissiolle asti. Komissiolla on hyvin paljon asiantuntemusta ja kokemusta, koska meillähän on myös paljon, paljon kokemusta myöskin Kiinan ja Amerikan osalta – niin ei ole mitään järkeä siinä, että Euroopassa keskityttäisiin vain yhteen maahan, vaan täytyy aina ottaa komission taso, tasolla esille nämä ongelmatapaukset. Kiitos. Kiitoksia tässä näistä näkemyksistä, ja näihinkin varmasti moniin palataan vielä. Tässä oli varovaisuusperiaate, josta edellinen puhuja mainitsi myöskin. Tässä aikaisemmin sanoin vähän äh, puutteellisesti. Meillä on siis nämä esitykset myös paperilla. Sitten seuraavana Eurokommersin edustaja, joka kertoo myöskin tästä ehdotuksesta. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin korostaa sitä, että meillä on tietysti tavoitteena se, että Euroopan markkinoilla olisi vain turvallisia tuotteita, ja tätä varten tarvitsemme järjestelmiä, asiantuntijuutta, tuotteiden valvontaa ja erityisesti jokaisen julkisen ja yksityisen toimijan täytyy tuntea vastuunsa tasapainoisella ja selkeällä tavalla. Ensinnä haluaisin puhua näistä yleisistä elementeistä. Tuo, kaupoissa on tuhansia tuotteita, joskus enemmänkin. Ne tulevat hyvin erilaisilta toimittajilta, suurilta ja pieniltä. Ja ähm, kaikista näistä merkeistä varmasti löytyy kaikenlaisia tuotteita, tuotteita, jotka on valmistettu erityisiä tarpeita varten asiakkaille ja näin ollen valmistajalla on tietysti vastuu näistä omista tuotteistaan. Jakelijalla on myöskin oma vastuu siitä, että se on ollut kenties myöskin maahantuoja ja tuonut näitä tuotteita, laittanut niitä saataville. Ja sitten myöskin kaikilla osapuolilla on selkeät vastuunsa. Meidän täytyy siis todella määritellä selkeästi nämä puitteistot, onko kysymys harmonisoidusta, ei harmonisoidusta, elintarvikkeista vai elintarvikkeista. Ja nyt erityisesti halusin keskittyä jakelijoiden valvoitteihin. Tässä näette neljä niistä, ja ne ovat kenties kaikkein tärkeimmät, kuinka siis nämä ei-elintarviketuotteet voidaan saattaa tullisesti markkinoille, kun tämä koko paketti on hyväksytty. Mutta on muistettava, että meillähän on jo kokemusta muun muassa uudesta leludirektiivistä. Se on jo tulossa voimaan ja meillä on jo paljon vaikeuksia ja haasteita ollut edessämme. omaisesti otetaan vaikkapa lelu. Jakelijoiden on valvottava sitä, että tässä lelussa on vaikkapa CE-merkky tai vaikkapa tuottajan tai valmistajan nimi, osoite ja tarvitaan samanlainen turvallisuustaku myöskin ei-harmonisoidulle tuotteelle. Mutta on hyvin mahdollista myöskin, että jakelija tarkistaa näitä erilaisia merkkejä, mutta joskus niiden totuudellisuus on vaikea tarkistaa. Meillä ei ole riittävästi tietoa, kuinka voisimme taata sen, että nämä tuotteet ovat kaikkien puitteistojen sääntöjen mukaisia. Tämä merkki saattaa vaikkapa puuttua tai se ei kenties ole oikea oikeanlainen. siis jakelen täytyy siitä tarkistaa tämä merkki, mutta hän tarvitsee siihen teknistä tietoa. Tämä johtaa kuitenkin aika moniin ongelmiin alan toimijoiden keskuudessa. Se johtaa rahoituksellisiin haasteisiin ja noin poispäin. Ajatellaan vaikkapa, että Apple antaa kaikki tekniset ja kehitystyötietonsa Carrefour-ketjulle. No ei tietenkään. Markkinoinnin analysointi on asia, joka aiheuttaa siis ongelmia ja tämä ei välttämättä johda tehokkaampaan turvallisuuden valvontaan. Jakelija on siis helppo löytää, mutta sisämarkkinoilla, kun ajatellaan tuotetta, niin valmistojoiden täytyy kuitenkin olla johdossa tuotteen turvallisuuden takamisessa, koska ne ovat se taho, joka kokoaa kaiken asiantuntijuuden ja tiedon tuotteesta. Ja Euroopan komissio on selkeästi ymmärtänyt, mitä tarpeita on juuri näiden eri toimijoiden vastuuden määrittelemiseksi. Siis jakelijan ei tarvitse pitää hallussaan kaikkia näitä teknisiä tietoja, mutta on kuitenkin hyvin selkeästi määriteltävä se, että kaikki on kunnossa, kun tuote menee markkinoille. Jos jakelijoilla olisi selkeä lista niistä elementeistä, joita niiden täytyy tarkistaa tuotteiden osalta, niin se varmasti, varmasti johtaisi tulkintavaikeuksien vähentämiseen. Tietysti tähän liittyy myöskin tekijänoikeuskysymyksiä. On hyvin tärkeää, että tekninen tieto että tekniseen tietoon voidaan luottaa. Sitten vastavuoroinen tunnustaminen. Me tuemme täysin komission päätöstä, että tällainen Euroopan markkinavalvontafoorumi perustettaisiin ja äh, että jäsenvaltiot olisivat tässä mukana sitä kautta, että ala tulee mukaan ISM äh, siihen, niin uskon, että tämä voi parantaa tätä tilannetta. Ähm, testejä on tehtävä, mutta äh, miksi kaikki testit pitäisi tehdä kaikkialla? Joka tapauksessa luottamus on kaikkein tärkeintä. Sitten viimeinen äh, kuva tässä äh, on hyvin tärkeää, että parannamme tehokkuuden nimissä järjestelmien toimivuutta – on hyvin tärkeää, että tiedot saadaan ja tiedot kulkevat. Alkuperä tietysti pohjaa säännöillä, mutta se ei ole luottamuuden, luottamuksen tae. Se voi olla myöskin harhaanjohtavaa. Ajatuksena tänään tietysti on ollut se, että korostamme johdonmukaisuutta ja suhteellisuutta. Ja tarkoituksena on myöskin rationalisoida ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä, jotta mekanismit olisivat parempia. Thank you very much. Uh, and... Kiitos. Sitten vielä viimeisenä meillä Markus Wiesner. Hän edustaa Euroopan huonekaluteollisuuden järjestöä puheenjohtajana. Amen. Um, I'm very grateful. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kutsusta tulla puhumaan tänne. Edustan Saksan huonekalutuottajia, 1,5 miljoonaa työntekijää kuuluu alamme. Olemme vastuussa jokaisesta virheestä ja tuottajana meillä on velvollisuus tehdä kaikkemme, jotta voidaan välttää vahingot, joita koituu vaarallisista tuotteista. Ja meidän täytyy todella noudattaa tiukasti kaikkia sääntöjä. Puhun selkeä kieltä. Euroopan huonekaluteollisuus pitää tätä ehdotusta erittäin hyvänä. Se on innovatiivinen, uudenlainen kuluttajansuojan väline ja se on käytännönläheinen väline varmistaa sisämarkkinoiden toiminta. Tässä erityisen hyvänä pidämme tätä alkuperän merkintää ja identifiointia koska me tarvitsemme entistä avoimempaa toimintaa kuluttajille. Ajat ovat muuttuneet, samoin kuluttajien käyttäytyminen. Kuluttajat haluavat lisää tietoja, tätä teollisuus myös haluaa heille antaa. Tuottajien täytyy toimia avoimemmin sen suhteen, missä ne tuottavat tuotteita ja kuluttajalla on oikeus tehdä tietoisia valintoja. Niiden pitää, heidän pitää pystyä identifioimaan tuote maahantuoja ja tuotaja, eikä näitä tietoja saa salata. Tällainen alkuperämerkintä antaa heille entistä enemmän tietoa ja kuluttajien pitäisi todella tietää, missä tuote on tuotettu, jotta hän voi saada enemmän tietoa noudatetuista turvallisuus- ja ympäristösäännöistä. Mutta olemme todella sitä mieltä, että kuluttajalla pitää olla tietoisen valinnan mahdollisuus. Katsotaanpa sitten hieman todellisuutta. Usein, entistä useammat tuottajat kertovat meille, että heitä usein pakotetaan poistamaan huonekaluista kaikenlaiset merkinnät ja tieto, jotta voidaan estää se, että kuluttaja tietäisi, mistä tuote on peräisin. Tieto lisää avoimuutta ja avoimuus lisää tuoteturvallisuutta. Ja tällaiset merkittävät tiedot auttavat jäljitettävyydessä, jotta todella löydetään alkuperäinen tuottaja silloin, kun nämä tiedot eivät ole vääriä tai harhanjohtavia. Meidän mielestämme tärkeää on tärkeää muistaa, että tämä lisää tuottajien vastuullisuutta. Näin pystytään ajamaan vastuuseen ja velvoittamaan noudattamaan alan lainsäädäntöä. Usein tuottaja on ainut vasta, vastuullinen kaikista menettelyistä, joilla tuotteen turvallisuus taataan, testaus ja kaikki muut toimet. Huonekaluteollisuuden täytyy kuitenkin varmistaa se, että kaikilla tuottajilla on sama vastuun taso. En, en perä, peräänkuuluta tässä mitään protektionismia, vaan puhumme yhtäläisistä kilpailumahdollisuuksista. Jokaisella tuottajalla pitää olla sama vastuu ja näin saadaan entistä enemmän tuoteturvallisuutta. Ja haluaisin teidän myös pitävän mielessä, että tuotteiden merkitseminen ja parempi jäljitettävyys ja sen alkuperä myös edesauttavat Euroopan teollisuutta. Komissio tiedonannossaan pyytää ja peräänkuuluttaa vakaata teollista toimintaa ja tällaista todella tarvitaan, jotta voidaan parantaa teollisuutemme kilpailukykyä. Olen täällä edustamassa huonekaluteollisuutta, jotta voisin korosteta, kuinka tärkeää olisi hyväksyä tämä erinomainen ehdotus. Se on hyväksi sekä kuluttajille että tuottajille. Kiitos. Good. Well, thank you all very much. Um, Kiitoksia kaikille puhujille siitä, että nämä kiinnostavat asiat tulivat näin esitellyiksi. Nyt sitten meillä on kysymyksiä ja kommentteja jäseniltä ja ne tietysti voivat olla osoitettuja tietyille puhujille. Ja sitten kun kysymykset on esitetty, niin kukin puhuja saa niihin vastata. Ensin Rova Schalde Moose Poldesaari. Hänellä on myöskin varjoesittelijänä EPPltä kysymyksiä. Kreutzer, Rudes, Fox, Ensin Rove Schaldemose. Thank you very much. Uh, first of all... Kiitos ensiksi. Kiitokset siitä, että esittelitte näkemyksenne viiden minuutin aikana. Se oli oikein hienoa, mutta voin luvata, että käymme yksityiskohtaisempaa keskustelua, koska tämä on todella mielenkiintoista. Mä olisin kysymys teille kaikille. Ensinnäkin Monique sanoi, että on tärkeää, että meillä on varovaisuusperiaate käytössä lainsäädännössä. Olen samaa mieltä. Olisitko tyytyväinen, jos meillä olisi se ja esimerkiksi myöskin määritelmä vakavasta riskistä, olisimmeko silloin nämä huolenaiheesi tällä kattaneet sitten herra Manforille? Mielestäni on hyvin mielenkiintoista tutustua tähän riskipohjaiseen lähestymistapaan. Olisiko mahdollista, että olisi käytössä sekä noudattamis- ja turvallisuusajatukset läsnä lainsäädännössä siis samanaikaisesti? Ehkä voisitte ehkä hiukan tätä asiaa tässä vielä valottaa. Sitten Eurocommerceille. En ole ihan varma, ymmärsinkö, ähm, puhutteko siitä, että uusi lainsäädäntökehys vesittää ähm, vaikkapa noudattamisvelvoitteet, kun kysymys on jakelijoiden roolista. Tässä en ole samaa mieltä, mutta jos kysymys on siitä, että pitäisi selventää, mitä tarkoittaa vaikkapa tarkistaa valmistajan tiedot, niin tästä voimme keskustella, mutta, mutta täällä parlamentissa, kun tätä asiaa aiemmalla vaalikaudella käsittelimme, ja muissa yhteyksissä, niin halusimme taata sen, että kaikilla toimijoilla on velvoitteita. Jos emme löydä valmistajan sitten vastuu lankeaa maahantuojalle ja vastavuoroisesti taas kenties jakelijalle, koska hän on tuottanut tämän tuotteen markkinoille. Mutta voisitko tätä hiukan vielä kehitellä? Ja sitten huonekaluteollisuuden edustajalle. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kuulinko oikein, että teillä on mitään ehdotusta muutoksen aikaansaamiseksi? Onko niin, että ja tämä koskee myöskin Business Europea, että olette samaa mieltä, niin että tämä, tämä oli mielestäni hyvin mielenkiintoista, hyvin hyödyllistä kaikki nämä tiedot. You want to Herra Ballasari, oliko teillä jotakin kommenttia? Si, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvostin näitä asiantuntijoiden esityksiä. Haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen, koska komissio on esitellyt paketin, jolla vastataan pyyntöön siitä, että hyväksyttäisiin yksi yhtenäinen kaikkien tuotteiden valvonta, siis oltaisiin yhteinen paketti. Mutta tässä kuitenkin puhutaan ja erotellaan tietyt kulutustuotteet muista tuotteista. Ja tällainen jako on hieman harhaanjohtava. Ja se on nyt tässä uudessa paketissa mukana ja kysyn asiantuntijoilta ja pohdin itsekin, että onko todella mahdollista erottaa kulutustuotteet ja muut tuotteet toisistaan. Eli millä perusteella ne eroteltaisiin toisistaan. Ja lisäksi direktiivissä esitellään myös tiettyjä EU-tasolla harmonisoituja tuotteita mutta kaikki tuotteet eivät tässä kuitenkaan ole mukana. Eikä pitäisi olla yksi asetus, joka kattaisi kaikki tuotteet, paitsi sellaiset, joilla katetaan sitten tietyissä muissa direktiiveissä olevat harmonisoidut tuotteet. Tässä on tietynlainen kahtia jakautuminen. Miten asiantuntijat suhtautuvat tähän? Salissa puhutaan ilman mikrofonia. Minä olisin herra Balden Saaren ja Rova Schalde Moosen kysymysten takana, mutta vähän terävämmin. Tässä, eh, tässä mm, näitä mm, eh, kulutustuotteita, tässä nyt vähennettiin niiden määrää tässä eh, säädöksessä. Onko, onko tämä nyt hyvä vai syntyykö tästä vain lisää ongelmia? Sitten toinen kysymykseni koskee näitä mm, ulos että tätä ei ole kovin selke, selvästi määritelty, mitkä tuotteet jäävät tämän ulkopuolelle. Ja minä haluaisinkin tietää, pitäisikö näitä ehdotuksia tarkentaa siltä osin. Sitten kolmas kysymys, riskiin perustuva lähestymistapa. Tämä koskee koko pakettia, mutta tällainen lähestymistapa ei ole kovin selkeästi määritelty. Minä olen samaa mieltä kuin Rova Chaldemose siinä mielessä, että tämä turvallisuuskysymys ja riskiin perustuva lähestymistapa, voidaanko nämä yhdistää ja voitaisinko tälle saada joku selkeä määritelmä tässä yhteydessä. Haluaisin vielä todeta, että olen samaa mieltä kuin Rova eh, Chaldemose että tässähän tietenkin aina vastuu on valmistajalla, mutta myöskin maahantuojalla ja, ja myöskin jakelijalla. Eli kaikkien näiden tahojen pitää kuulua vastuunpiiriin, muuten tämä ei toimi. Thank you very much, Mr. Fox. Kiitoksia. Sitten Rafox. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä, jos sopii. Ensinnäkin artikla 7 alkuperämerkintä. Josko asiantuntijat voisivat kommentoida mahdollisia vaikutuksia elinkeinoon, mitä tällä artikalla voisi olla, koska ilmeisesti komission vaikutusten analysoinnissa tätä ei arvioitu, jos tämä säädös pannaan täytäntöön, jos jokuhan joutuu nämä kulut maksamaan, todennäköisesti kuluttaja kai. Haluaisin siis kuulla, mikä on näkemyksenne tästä asiasta. Sitten artikla 15 ja tuo jäljitettävyysjärjestelmä. Minun käsittääkseni tietyt tuoteryhmät määritellään delegoidulla säädöksillä. Oletteko tyytyväisiä tähän, koska minua huolettaa se, että me teemme sellaista lainsäädäntöä ja sitten komissio äh, puuhailee omiaan, äh, jos näin nyt voi sanoa. Oletteko siis tyytyväisiä tähän asiaan? Missä määrin haluaisitte vaikutusten arviointia ja julkisia kuulemisia näiden, sään, näiden liitekoiden säädösten osalta? Koska kun komissiolle annetaan sitten valtuudet tehdä jotakin, niin sitten he sanovatkin, että ei, kun mehän haluamme tehdäkin näin. Ja he tekevät oman päänsä mukaan. Että mikä on teidän kommenttinne tähän asiaan? Thank you very much. I was wondering Kiitoksia. Minä tässä mietinkin, että koska delegoidut säädökset eh, tulevat kuvaan mukaan. Herra Salvini. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt vihdoin ymmärtää, kuunnella sen, onko tai koituuko alkuperämerkinnästä sellaisia kustannuksia, jotka pystytään hoitamaan vai ei. Tämä on hieman nyt absurdia Ja se, miten näihin merkintöihin tuoteturvallisuuden takena on aika absurdia. Ja tässä tavallaan suojellaan niitä, jotka tuottavat tavaroita ilman minkäänlaista työntekijöiden tai ympäristön suojan kunnioittamista. Ja tässä hieman toimimme itsemme vastaan vapailla markkinoilla, niin kutsutuilla Intiassa, Japanissa, Kiinassa, Yhdysvalloissa toimitaan paikallisella tasolla aivan omin säännöin. Jotkut täällä ovat entistä euroskeptisimpiä. Jos Eurooppa ei nyt viime neljän vuoden aikana ole pystynyt tarjoamaan varmuutta kuluttajille siitä, mitä he ostavat, minkälaisissa oloissa tuotteita tuotetaan, niin ei Euroopasta ole mitään hyötyä. Puhutaanko täällä nyt eurooppalaisten kuluttajien, tuottajien, työntekijöiden eduista vai niiden eduista, jotka siirtävät tuotantoaan Bangladeshin ja muualle ja käyttävät työntekijöitä hyväkseen maksamalla heille kolme euroa päivässä ja sitten puhutaan näistä merkinnöistä tällä tavalla, kun niistä puhutaan. Toisen laisen Euroopan tukijat kyllä tulevat lisääntymään, jos emme todella pysty antamaan takeita siitä, että kuluttajat tietävät, mitä he syövät, mitä heillä on päällään, minkälaiset kengät. Olipa kyseessä sitten elintarvikeala, vaateteollisuus tai muu. Tällaisesta Euroopasta ei meillä ole mitään hyötyä. Thank you very much. Well, now we've heard from uh, all the shadow rapporteurs who are here. I've also got on my list of other members. Kiitoksia. Koferaati Voitova, onko täällä vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Seuraavana herra Koferaati ja sitten Roitova ja sen jälkeen annankin panelistien vastata kysymyksiin. En nyt oikein toivottanut komissiota tervetulleeksi, mutta komission edustaja on täällä paikalla – Uh, is represented by... Siis yrityspääosasto on edustettuna täällä. Herra Bischoff on myös paikalla. Hyvä. En ole aivan varma, että onko teille nyt aikaa, mutta tässä edustaja Konferaatti. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Halusin esittää kysymyksen Rova Goyenille. Mielestäni korkein turvallisuuden taso kuluttajalle syntyy kaikista tiedon elementeistä, joita henkilölle annetaan silloin, kun hän päättää ostaa tuotteen tai palvelun ja käyttää niitä. Eli kaikki ne tiedot, joita tarvitaan tuotteen tunnistamiseen, sen alkuperän, sen rakentamiseen, ovat kaikki tietoja, joiden kautta voidaan vahvistaa kuluttajan valinnan mahdollisuutta ja objektiivisesti niillä myös lisätään turvallisuuden tasoa. Tietoihin liittyy tietysti myös muut elementit. Jos tiedän, että vaatekappale on lasten tuottama, niin eettisistä ja moraalisista syistä kieltäydyn ostamasta tuollaista tuotetta. Joten tuotteen jäljitettävyyttä pitäisi pitää kaiken pohjana sille, että luodaan tietoisuutta kuluttajille, jotka tekevät ostovalintoja. Jäljitettävyyden pitää olla sellaista, että jokainen kuluttaja voi sitä oikealla tavalla hyväkseen käyttää. Ja sen pitää pitää sisällään kaikki olennaiset tiedot syntyy todellisia tragedioita, joita olemme nähneet. Esimerkiksi Bangladeshin dramaattinen tilanne. Siellähän aivan hiljattain kuoli yli tuhat ihmistä, mutta tämä ei ole mikään ainutlaatuinen esimerkki. On sellaisia tuotantoketjuja, joissa aivan väärin perustein on lähdetty tuottamaan tuotteita liian halvalla niin että ihmisten henkikin ja terveys joutuu vaaraan. Otin tämän esimerkin esiin, koska myös tällaisissa tapauksissa moraalisista eettisistä syistä voisi olla ostamatta näitä tuotteita, jos tietäisi millaisessa oloissa ja missä tuotteita on tehty. Jäljitettävyydestä on kuluttajien lisäksi hyötyä myös yrityksille. Olemme nähneet häikäilmämättömiä epäreilun kilpailun esimerkkejä, eli on tapauksia, joissa käytetään markkinoita hyväksi ja näin aiheutetaan haittaa kaikille muille toimijoille. Ja haluaisin ymmärtää, mitä syitä tässä on taustalla. Ja kuten sanoin, jäljitettävyys on tässä keskeisessä osassa kuluttajan kannalta. Minä haluan tietää, missä tämä juomani vesi on tuotettu. Mistä se on peräisin. Miksi minulla ei pitäisi antaa mahdollisuutta saada tällaista tietoa? Ja miksi tästä ollaan nyt niin hämmentyneitä? Jos joku väittää, että tästä koituu haittaa yrityksille, niin näin ei todellakaan ole. Tästä on hyötyä, valtaisaa hyötyä niille yrityksille, jotka toimivat sääntöjä noudattaen. Thank you very much, Mrs. Roitova. Sitten Rova Roitova. Eh, děkuji. Eh, já jsem zpravodajkou, která teď vyjednává v trialogu 9. Kiitos. Tässä eh, esittelijä on puhunut näistä direktiiveistä, jotka jotka liittyvät eh, siis tuot, markkinoille tuomiseen. Me olemme hyväksyneet eh, selkeät eh, säännöt markkinavalvonnalle, mutta trialogin aikana me ikään kuin menimme vähän toisille raiteille ja todettiin, että tuoteturvallisuusdirektiivi kattaa nämä asiat. Minua huolestuttaa turvallisuuden taso. Turvallisuuden taso saattaa alentua. Sitten minulla on toinenkin kommentti. Täällä on myös sellaisia asioita, joita, jotka eivät kuulu tähän asiaan, ja tämä on aivan selvä selvä asia tiettyjen tuotteiden osalta. Mutta minun mielestäni olisi hyvä, jos tätä eh, yleisön yleistä tietämystä asiasta voitaisiin lisätä. Tarvitsisimme minimikriteerit, joita sovellettaisiin kaikkiin tuotteisiin. Ja sillä tavalla meillä voisi olla vähän tarkempaa lainsäädäntöä mutta kuitenkin tietyt periaatteet pitäisi olla voimassa, kuten jäljitettävyys ja tietynlaiset velvoitteet tähän jakeluun ja tuottamiseen, valmistamiseen liittyen. Ne asiat ovat, eh, niiden pitäisi olla samanlaiset kaikkialla Euroopassa ja sovellettava aivan täysin samalla tavalla. Tämä esimerkki Yhdysvalloista eh, kertoo siitä, että jos Yhdysvaltoihin jotakin viedään, niin täytyy ottaa huomioon tietyt, tietyt säännöt ja samanlainen tilanne pitäisi vallita Euroopan unionissa. Minulla on kysymys, onko teidän mielestänne tarpeen saada tällainen laaja-alainen määräys, jossa sitten on hyvin paljon poikkeuksia? Kiitoksia näistä mm, kysymyksistä, jotka varmasti myös saavat vastauksensa eh, toisessa istunnossamme kohta. Ja mitä tulee tähän e, näihin markkinoille tuomisiin, siis ainahan kuluttajat eivät ymmärrä, mistä on kysymys ja olisi hyvä, jos näitäkin asioita voitaisiin tässä käsitellä. Nyt minä käännyn panelistien puoleen ja me varmasti menemmekin nyt toisessa järjestyksessä. Eli ensimmäisenä vastausvuoron saa herra Wiesner. Ehkä te saatte tässä nyt pari minuuttia kukin ja sitten katsotaan kuinka jatko menee. Ensimmäisenä herra Wiesner. Yes. Uh, thank you very much. So I would like to change... Merci. Um, anteeksi, kiitokset ja haluaisin vaihtaa nyt omalla äidinkielellä. Ich möchte die Frage von... Niin, haluaisin vastata Charlemosin kysymykseen näistä muutosehdotuksista. Olemme lähteneet liikkeelle esimerkiksi käytetyistä tuotteista – huonekalualalla. Samoin on muita kysymyksiä, joita pitää lähteä muuttamaan. Se, että meillä ei ole nyt suurta valtaisaa luetteloa muutostarpeista, johtuu siitä, että minut kutsuttiin tänne varsin lyhyellä varoitusajalla ja siksi keskityin tässä perusperiaatteiden käsittelemiseen. Huonekaluteollisuus ja tuotevastuutapaukset – ovat tietenkin asemassa, jossa meitä kiinnostaa tämä ehdotus todella ja haluamme nähdä vastaako se odotuksiamme. Mitään vastuueroja, vastuullisuuseroa yritysten välille ei saa syntyä, ei saa olla mitään kahden luokan yrityksiä. On alueellisia ja valtion tuoteturvallisuusvastuusääntöjen takia jo vuosikausien on jouduttu käymään läpi testausmenettelyitä, sertifikaatteja on jouduttu laatimaan ja tekemään muita toimia, jotta turvallisuus olisi mahdollisimman korkea tasoa. Muut maahantuojat tai pienet toimijat, jotka tuottavat tuotteitaan missä tahansa niin näiden osalta äh, kuluttaja ei voi millään muuta tietää, onko hänellä oikeuksia minkälaisiin toimiin, jos hän vaikka putoaa hajonneelta tuolilta. Meillä on siis omia testejä. Itse edustan pientä yritystä, mutta silti meille koituu kolman, 30 000 euron vuotuisat kustannukset erilaisista sertifioinneista ja testauksista, jotta voimme todella sitten sanoa, että olemme tehneet kaikkemme tuoteturvallisuuden eteen, jos jotakin tapahtuu. Meillä on siis paljon ehdotuksia muutoksiksi, mutta ne eivät koske näitä ehdotuksen perusperiaatteita ja huonekaluliitto varmasti tulee vielä käsittelemään asiaa. Vielä yksi kysymys. Tässä puhutaan hyvin usein tämän alkuperämerkinnän kustannuksista, mutta en ymmärrä tällaista puhetta lainkaan. Jos katson omaa paitaani. Katsoin sitä tänään. Se on tehty Malesiassa. Sen on tuonut maahan meksikolainen yritys ja sitä myy saksalainen yritys. Ja minun pitää nyt kuluttajana pystyä vapaasti päättämään, onko tämä minusta aivan hyväksyttävä vai ovatko riskit liian suuret. Jos näen, että tuote on Bangladeshista, niin ehkä sanoisin kuluttajana, että enpä ole varma, haluanko tuote taustaa. Tämä on juuri tämä tärkeä kysymys. Tämä ehdotus on hyvin rohkea. Meidän pitää olla johdonmukaisia ja sanoa, että tietoa, tiedon antamista, vastuuta, jota yrityksillä on, ei voida kiertää. Sen täytyy kattaa koko ketju vähittäiskauppialle, jakelijalle asti. Kiitoksia. Sitten Rova Krusi. Euh, pour essayer d'être plus clair, je vais parler... Kiitos. Minäkin puhun äidinkieltäni. Pahoittelut. Puhuin ehkä epäselvästi äsken, mutta missään tapauksessa kaupan ala ei halua vähentää vastuutaan. Ymmärrämme täysin, mitä totesitte siitä, mikä on kunkin toimijan vastuu. Ja toisekseen haluamme korostaa sitä, että jos ajattelemme omia kokemuksemme, niin jos ajatellaan vaikkapa tätä uutta lainsäädäntökehystä ja tätä direktiiviä, niin hyvin monasti on ollut erilaisia tulkintoja jäsenvaltioissa ja niin poispäin. Ja myös IMKO valiokunnassa on hyvin tärkeää meille, että tämä asia otetaan esille ja että pyydetään, jotta nämä meidän velvoitteemme olisivat erittäin selvästi määritellyt, jotta huomenna voimme sanoa, että täytyy tarkistaa viisi asiaa, sitten ne tarkistetaan ja jokaisen tuotteen osalta, olipa kysymys sitten yhdenmukaistetusta tai yhdenmukaistetusta tuotteesta, niin nämä viisi asiaa ovat tulleet selvitetyksi. Ensinnä tämä siis ja toisekseen meistä on hyvin tärkeää, että jakelijana emme voi saada kaikkea tietoa, joka liittyy tuotteeseen. Ja siitä syystä, että kaikki nämä tiedot liittyvät innovaatioihin, raportteihin ja testeihin, jotka ovat luottamuksellisia. Kysymys on tuotteen omistajuudesta. Emme voi saada haltuumme ihan näistä luottamuksellisuussyistä, kilpailusyistä. Myöskin puhuttiin äsken reilusta kilpailusta. Kysymys on reilusta kilpailusta. Ja jos erityisesti itse tuotamme samantyyppisiä tuotteita, emme voi saada kaikkia, kaikkia teknisiä tietoja kilpailevasta tuotteesta. Tämä on mahdotonta ja se on vaarallista. Ja näissä puitteissa on siis pyydetty tasapainoa eri vastuiden välille, että vastuu jaetaan reilusti eri toimijoiden välille. Sitten tässä myöskin puhuttiin puhuttiin siitä, että Euroopassa tämän paketin kautta ei pidä millään lailla turvallisuutta lähteä vähentämään. Viime viikolla keskusteltiin keskuudessamme siitä, mikä on riskianalyysi. Huomenna tehdään sitten riskianalyysi jokaisen tuotteen osalta, joka markkinoille on saatettu Euroopassa, siis valmistajina kysymys, tämä pätee myöskin ei-harmonisoituihin tuotteisiin. Ja tämä on ihan valtava työ, suunnittelu valmistaminen, markkinoille saattaminen, kaikki nämä riskit, mahdolliset riskit, joita tuotteeseen liittyy, ja niistä sitten laaditaan tällainen skenaario. Tämä on erittäin raskas tehtävä, mutta olemme ymmärtäneet, että tämä on uusi velvoite, ja tällä pyritään parantamaan turvallisuuden tasoa. Sitten alkuperästä. Tämä on suuri keskustelu tällä hetkellä. Me emme vastusta tiedon antamista kuluttajalle alkuperästä, ja tämä ei ole kuitenkaan tämän päivän aihe, vaan puhumme tuosta turvallisuuspaketista. Josko pakolliset tullisääntöihin pohjaavat alkuperätiedot auttavat turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa? No ei, vastaus on ei, koska alkuperä määritellään tariff, tariffisääntöjen pohjalta ja vain tuotteet vain tuotujen tuotteiden osalta. Mutta kun kysymys on samasta tuotteesta, niin voitte tuottaa samassa tehtaassa, voi olla kaksi erillistä, erilaista alkuperää tällä tuotteella, koska jalostus on tietyn tyyppistä. Tämä saattaa olla siis harhaanjohtavaa kuluttajaa kohtaan ja samoin myöskin markkinaturvallisuutta valvovien viranomaisten osalta ja tällä hetkellä mielestämme ei pidäkään keskustella siitä, pitääkö kuluttajalle kertoa tuotteen alkuperästä. Tämä on eri keskustelu. Miksipä ei, mutta turvallisuuden osalta tämä ei paranna jäljitettävyyttä, vaan se on oikeastaan vain ö, ö, vaarallista. Ja sitten vielä tästä jäljitettävyydestä. Kyllä nämä delegoidut säädökset komission kanssa olemme olleet sitä mieltä, että tämä on tehtävä kuullen ainakin tiettyä osaa toimijoita ja sen takia kysymykseen tulevat juuri nämä delegoidut säädökset. I've been very generous my time so far, but there were a lot of issues raised, so uh, I want... Kiitoksia. Sitten seuraavana on äh, herra Monfort. Uh, on compliance and mitä tulee tähän määräysten mukaisuuteen ja turvallisuuteen, tätä on käsitelty moneen kertaan ja nämä ovat eri käsitteitä. Se, että vastataan määräyksiä näistä merkinnöistä ja muuten, niin se on aivan selviä. Se, miten CPSR on laadittu, niin se on oikeastaan hyvin fiksu tapa koska jos tämä ei vastaa määräyksiä tätä tuo, tämä tuote, niin siellä saattaa olla turvallisuuteen liittyviä puutteita. Minä vain varoitan teitä siitä, että tähän tulee nyt monimutkaisuutta tähän tekstiluonnokseen. Ja sitten, jos näin tehdään, niin saattaa käydä niin, että kaikki toimijat pitävät tilannetta hyvin sekavana jos tuote on markkinoismääräysten mukainen, mutta kuitenkaan siinä ei ole turvallisuusongelmaa, niin se on vähän sekavaa. Eli tässä tämä on siis minun näkemykseni asiasta, että näitä ei pitäisi sekoittaa. Sitten varovaisuusperiaate. Minun mielestäni ei olisi hyödyllistä viitata siihen tekstissä. Varovaisuusperiaate on asia, joka kuuluu saumattomasti tähän riskinarviointiin. Jos on kysymyksessä tuote, niin jos, on, jos esimerkiksi jos joku putoaa tuolilta ja, ja satuttaa itsensä, niin täytyy ottaa selville, mitä on tapahtunut. Ja pitää saada siis jonkinlaisia todennäköisyyslaskelmia siitä, miten todennäköistä tämmöinen tapahtuma on. Ja, ja tähän liittyy siis varovaisuusperiaate. Jos auton ostaja ostaa auton, niin täytyy pystyä luottamaan siihen, että jos jonkinlainen onnettomuus tapahtuu, niin, niin kaikki tuotteet on, on siltä kannalta käsitelty markkinoilla. Jos siis tällainen viite tekstiin pannaan, niin silloin tulkintamahdollisuuksia tulee tulee paljon. Sitten kulutustuotteet ja muut tuotteet. Minä tiedän, että markkinavalvontapaketti kattaa teollisuustuotteet ja itse olen sitä mieltä, no siis sehän on hyvä ja suuri askel eteenpäin, mutta kulutustuotteet ovat sellaisia, että meidän täytyy erottaa toisistamme harmonisoidut ja ei-harmonisoidut tuotteet – Kaikilla tuotteilla on samat eh, vaatimukset pitää olla ja siksi minä puhun tämän yksinkertaistamisen puolesta. Ja siinä kaikki. Uh, thank you very much. And finally, Monika. Kiitos. Ja sitten lopuksi Monika Jens. Kiitos. Haluan nyt selvästi puhua kuluttajan näkökulmasta tästä alkuperämerkinnästä. En ole edellisen puhujan kanssa samaa mieltä. Jos tietoa lisätään, se auttaa avoimuuden lisääntymisessä ainoastaan, jos annettu tieto on relevanttia. Ja se, miten asiat on nyt on järjestelty, ei tuo välttämätöntä hyötyä kuluttajille, vaan johtaa heitä harhaan. Tämä ei ole mitään älykästä sääntelyä, siitä koituu ainoastaan lisäkustannuksia teollisuudelle, ei mitään lisäarvoa kuluttajille. En ymmärrä, miksi parlamentin jäsen tässä nyt haluaa tietää, mistä hänen juomansa vesi on peräisin. Mehän olemme ajaneet asiaa muissa kuin ruokatuotteissa. Mutta se, että katsottaisiin kaikki tuotteet, niin on mahdotonta kattaa kaikki tiedot tällaisella alkuperämerkinnällä. Jos tähän otetaan maininta tekstiin, Pitää myös lähteä valvomaan, että tätä kunnioitetaan. Ja meillä on tietysti rajoituksia ruoanturvallisuuden valvonnassa. Miksi tällä tavalla haluttaisiin nyt lisätä vielä viranomaisten valvontataakkaa? Sitten tämä varovaisuusperiaate, sen pitäisi olla mielestäni mukana tekstissä, koska se oli mukana myös edellisessä tekstissä. Se, että tästä on poistettu tämä asia, voidaan tulkita hyvin väärin, eli niin, että sitä ei pidä enää soveltaa. Tästä voi koitua suurta haittaa kuluttajan suojelulle, koska varovaisuusperiaate on väline, jota yrittää, yritykset ja julkisviranomaiset voivat käyttää. Ne voivat toimia myös silloin, jos tilastot ovat vähäisiä tai vahingot ovat tilasten mukaan vähäisiä. Eli me todella olemme sitä mieltä, että tämä periaate pitäisi kirjata mukaan tekstiin, koska viranomaiset voivat käyttää välinettä hyväkseen, kun ne suojelevat kuluttajien etuja. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille ja jäsenille. Minusta tuntuu, että kaikki nämä asiat, jotka täällä otettiin esiin, ovat tulleet keskusteluiksi. Ja jos aikaa on, niin tietenkin olette tervetulleita jäämään tähän jatkokeskusteluunkin. Mutta nyt me siirrymme seuraavaan sessioon. Um, uh, Mrs. Petikainen, who had to go and uh, do her parallel work in the Economic Committee. Meillä on um, talousvaliokunnastakin edustaja ja nyt uh, minä aloitan tämän. Me haluamme kuitenkin kuunnella asiantuntijoitamme ja aivan lyhyesti minä käyn läpi heidät ja jokullakin on sitten viisi minuuttia aikaa. Meillä on Steven Russell, hän osallistuu hyvin usein tänne kokouksiimme. Hän on pääsihteeri Anekissa, joka on siis kuluttajaryhmä, ja hän toimii koordinaattorina näissä standardointikysymyksissä. Sitten Richard van Buren, joka, joka on tällaisena markkinavalvoja. No sellaista ei itse asiassa ole, mutta tämä on kuitenkin liittyy tähän kuluttajasuojaa kysymyksiin. Ja hän on Non-Food turvallisuusryhmän puheenjohtaja Alankomaissa. Tervetuloa tänne. Sitten meillä on Paul Korbeck van den Braak, joka on puheenjohtaja Business Europeissa – hän on myöskin asiantuntija, joka on ollut täällä meillä aikaisemmin. Sitten meillä on Alexandra Schleier, joka on Task Forcein puheenjohtaja. Tässä on markkinavalvonta tällaisen eh, teollisuuden, teknisen teollisuuden yhdistyksessä. Ja sitten meillä on Andrea Voigt, joka on pääjohtaja Euroopan kumppanuus energia- ja ympäristöalalla. Hänellä on myös tästä markkinaturvallisuusasiasta omia näkemyksiään. Ja me aloitamme Steven Russellista. Te, teillä on myöskin nämä esitykset paperilla. Make... Kiitos puheenjohtaja ja huomenta kaikille. Eurooppalaiset kuluttajat odottavat turvallisia tuotteita ja yritykset reilua kilpailua. Tässä kuitenkaan näihin molempiin odotuksiin ei ole pystytty vastaamaan. Siksi vuonna 2009 käännyttiin EUn toimielinten puolen, jotta saataisiin yhteinen kehys näille kysymyksille. Ja me tarkkaan katsomme, miten Näihin tavoitteisiin nyt päästään. Tänään rajoitun esittämään yleisempiä huomioita asiasta. Monet kuluttajat uskovat, että markkinavalvonta auttaa heitä ostamaan turvallisia, turvallisia tuotteita. Tämä ei kuitenkaan aina ole totta, koska nämä säännöt vaihtelevat maasta toiseen ja yksilöllä on oma vastuu kannettavanaan kun hän tuotteita hankkii. Markkinavalvonnan tehokkuus sisämarkkinoilla riippuu kaikkein heikoiten valvontaa harjoittavasta jäsenvaltiosta. Vielä 20 vuotta sitten meillä ei ollut mitään tällaista lainsäädäntöä jonka tasolla. Sitä on ollut vasta vuodesta 2008. Nyt meillä on erilaisia velvoitteita jäsenvaltioille poistaa vaarallisia tuotteita markkinoilta – mutta mitään yhtenäistä lähestymistapaa kaikille maille ei ole saatu aikaiseksi. Samoin ei ole voitu varmistaa kansallisen tason resurssien käytön oikeellisuutta. Ei ole saatu aikaan mitään sitoumusta paremmalle markkinavalvonnalle. Tässä valiokunnassa vuonna 2009 osoitettiin, että 756 asetuksesta huolimatta jäsenvaltiot eivät ole lähteneet tarpeellisiin toimiin. Jos katsotaan esimerkiksi komission asetusta tupakan sytyttymistä, se on hyvä esimerkki siitä, miten tämä ei toimi. Yli 40 kuolintapausta ja 900 haavoittumista tapahtuu EU:ssa tupakan sytyttimien takia. Tähän puuduttiin vuonna 2008, mutta silti vuonna 2010 70 prosenttia testatuista sytyttimistä ei vastannut standardeja, joten markkinat eivät toimi. Kun sitten katsotaan markkinavalvonta-asetusta, Siinä pyritään korjaamaan 765 asetuksen porsanreikiä, mutta ei mennä kuitenkaan kyllin pitkälle. Jollakin muotoa tämä menee kuitenkin liian pitkälle. Viranomaisten tiedon mu- tieto osoittaa, että turvallisia tuotteita ei ole saatu kylliksi markkinoille. Tämä täytyy ottaa huomioon myös työntekijöiden suoja ja ympäristön suoja. Tämä kaikki on hyvin ymmärrettävää, mutta mistä saadaan varat tähän kaikkeen ja miten? Anek ei usko, että sanktiot riittävät. Tai tarvitaan sanktioita, jotta halutaan, jos halutaan, että järjestelmä toimii. Ja kuten Monik sanoi, Mekin olemme Annekissa pahoillamme siitä, että tässä asetuksessa ei ole varovaisuusperiaatetta mukana. Kuten Monik sanoi, se on kuluttajansuojelun perusperiaate, pilari. En, ei riitä, että komissio sanoo, että on itse asiassa selvää, että sitä pitää noudattaa, mutta en kuitenkaan näin usko, vaan se pitää saada mukaan direktiiviin ja asetukseen. Sitten alkuperämerkintä. Vastustan niitä, niitäkin voidaan esimerkiksi väärentää. Tieto, jota siinä annetaan, voi olla väärää. On puututtu hyvin vähän esimerkiksi myös internetin kautta tapahtuvaan kauppaan. Ja toinen asia, jota ei viime viikona ole kylliksi mainittu. Tarvitaan EUn laajuinen tietokanta, jossa on mukana erilaiset vammat ja onnettomuudet. Tätä ei voida katsoa pelkästään kustannusasiana, vaan pitää ottaa huomioon turvallisuusnäkymykset ja tätä kautta voidaan esimerkiksi vähentää terveydenhuoltokustannuksia. Meistä 7,5 miljoonaa riittäisi tämänkaltaisen kaltaisen tietokannan perustamiseen. Ja olemme kuulleet, että myös Euroopan sosiaali- ja talouskomitea omissa teksteissään on tukenut tällaista tietokantaa. Meillä voi olla paras mahdollinen lainsäädäntö ja tekniset standardit, mutta jos täytäntöpano ei toimi, näistä ei ole mitään hyötyä. Tämä pitää muistaa. Uh, thank you, Stephen. Kiitos uh, Steven tästä hyvin selkeästä ja hyvin kohdennetusta esityksestä. Sitten Markkinatapahtumiin kuuluu myöskin tämä, tämä vähän vähän epämääräisempi aspekti Richard van Buren. Mr. Chair, I want to highlight and... Kiitos puheenjohtaja tästä markkinavalvontapaketista, erityisesti markkinatoimia järjestöjen näkökulmasta. Mitä tapahtuu, kun tämä paketti otetaan käyttöön? Haluan ensin kiittää komissiota niin Sanko kuin yrityspääosastoa. Heillä oli rohkeutta tehdä kahdesta jo hyvästä asetuksesta yksi ainoa asetuksi. He ovat onnistuneet oikein hyvin. Siis onnittelut, kiitokset komissiolle tästä. Ne ovat tuoneet yhteen useita aspekteja, nämä asetukset, ja otan niistä vain neljä nyt esille. Tässä uudessa paketissa. Valvonta markkinoilla, markkinavalvonta, akkreditointi, hyväksyminen ja myöskin jäsenvaltioiden vuosittaiset suunnitelmat. Meille markkinavalvontaviranomaisille tämä tuo uusia mahdollisuuksia ja valmitsen, mainitsen niistä vain pari. Tietysti hyvin tärkeää minulle on se, että otetaan käyttöön pakollinen EU, ei elintarvike tuote, tietokanta, se antaa viranomaisille todella mahdollisuuden toimia tuloksellisesti. Ja voin siis tarkastella vaikka Iso-Britannian ja Saksan toimia ja ovatko ne testanneet tuotteita ja ovatko nämä tuotteet vaatimusten mukaisia vaiko ei. Minun hollantilaisena viranomaisena ei tarvitse lähteä näitä tuotteita testaamaan. Näin opimme toisiltamme ja mielestäni tämä tietokanta on hyvin tärkeä seikka. Sitten myöskin tulee mukaan tällaisia viitelaboratorioita. Ne voivat olla myöskin hyvin hyödyllisiä äh, markkinavalvontaviranomaisille. Se, äh, että äh, näitä laboratorioita on, ei elintarviketuotteille, on työtämme helpottava seikka ja tällä tavalla varmasti myöskin saadaan paljon tuloksia ja Tämä auttaa myöskin erilaisten riitojen ratkaisussa varmastikin. Kolmas seikka, jonka haluan ottaa tässä esille, on palkkiot. Meillähän on mahdollisuus nyt vaatia maksuja vaatimuksen mukaisuuden noudattamatta jättämisestä. Ja tässä markkinavalvonta kuluttajatuotteiden osalta on sellaisessa tilanteessa, että 70 prosenttia näistä tuotteistahan ei usein ole vaatimusten mukaisia, niin tämä tekee myöskin viranomaisen työstä paljon tehokkaampaa, jos voimme vaatia tällaisia maksuja siitä, että jos vaatimuksia ei ole noudatettu. Ja sitten viimeinen seikka liittyy kahteen eri ryhmään. Meillä on tämä eurooppalainen markkinavalvontafoorumi ja myöskin toinen tällainen vastaava taho. Ja näiden kautta jäsenvaltiot voivat lähteä keskustelemaan näistä vuosittaisista suunnitelmistaan, markkinavalvontastrategioistaan ja toimistaan. Tällä hetkellä nämä strategiat ovat vain tuossa yhteisessä markkinavalvontaviranomaisten hankkeessa, siis vain yhdessä elimessä. Tätä kautta saamme mahdollisuuden tehdä enemmän työtä yhdessä kaikkien harmonisoitujen tuotteiden osalta myöskin. Sitten yksi esimerkki siitä, kuinka asiat tällä hetkellä sujuvat. En voi sanoa, että toiminta olisi hyvä. Eilen tapasimme energiamerkin puitteissa Maltalla – kuinka monet jäsenvaltiot ovat mukana energiadirektiivin tai asetuksen toimeenpanossa? No maksimissaan 75 ehkä. Mitään yhteistyötä ei ole tällä hetkellä jäsenvaltioiden välillä, eikä myöskään mitään keskusteluja siitä, mikä on jäsenvaltiossa siitä, kuinka tämä kotiviranomaisperiaate toimii, kuka arvioi mitäkin. Pitääkö meidän tarkasteltava saksalaisiakin tuotteita vai voimme keskittyä vain hollantilaisiin tuotteisiin? Ei millään lailla ole myöskään käytetty IS ICSMS-tietokantaa. Emme siis ole ottaneet oppia toistemme kokemuksista. Ja pari jäsenvaltiota kenties pystyy äh, riippumattomasti testaamaan tuotteita – rehellisesti sanottuna tämä testaaminen on hyvin kallista puuhaa. Tuotteiden testaaminen omassa laboratoriossa äh, viiden tuotteen testaaminen maksaa pari tuhatta euroa. Siis hyvin pieni määrä tuotteita markkinoilla voidaan siis testata. Ja lopuksi vielä tässä äh, energiamerkintäryhmässä ei myöskään pystytä takaamaan tehokasta rajavalvontaa. Tässä ryhmässä on pyrittävä siis parannuksiin Katsotaanpas mikä kuva. Niin, mitä parannuksia voidaan tehdä komission puitteissa tässä uudessa paketissa? No komissio pystyy tietysti velvoittamaan näihin testeihin ja valvontaan, mutta tällä hetkellä tämä ei kovin hyvin toimi nämä pakolliset valvonnat ovat hyvä juttu, koska ne tekevät tästä ei-elintarviketuotteiden valvonnasta samantyyppistä valvontaa kuin mitä tehdään vaikkapa rehu- tai elintarviketuotteiden osalta, mutta tällä hetkellä näitä hän pitäisi valvoa siellä missä näin odotetaan, kuka tietysti sitten maksaa ja kuka valvontaa tätä. Yhteisten toimien järjestäminen myöskin on tärkeä seikka, se pitäisi ottaa esille ja tämä pätee myöskin ei-yhdenmukaistettuun tuotteihin. ICSMSn käyttö on vapaaehtoisesti jäsenvaltioiden taholla, mutta niiden täytyisi jäsenvaltioiden kuitenkin pitäisi pitää tästä asiasta huolta. Viimeisenä kohtana vielä markkinavalvontaviranomaisten pitäisi olla aika luovia seuraamusten osalta. Eilen kuulin isosta Britanniasta, että sen lisäksi, että siellä sakotetaan huonon tuotteen maahan tuojaa, niin tästä on maksettava myöskin tiettyjä ympäristö sakkoja, ja tämä voi olla varsin kallista. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Um, Kiitos näistä käytännön ehdotuksista varmaankin tässä Steven Russellin herättämiin kysymyksiin tuli jotain näkemystä lisää. Sitten seuraavana meillä on tuottajien näkökulma. Paul Konneberg van den Braak. Thank you Malcolm and thanks to your... Kiitos Malcolm, kiitos. Eh, kiitos järjestäjille, että saan puhua tässä kuulemistilaisuudessa. Aivan aluksi minä haluaisin sanoa, että tämän lainsäädäntöpaketin tavoite on tuottajien mielestä hyvä. Tässä on tarkoitus lisätä luottamusta tuotteisiin ja se myöskin vaikuttaa siihen, mitä kuluttajat odottavat meiltä. Tässä on nyt tarkoitus selventää, selkentää, selkentää tilaisuut tilannetta ja myöskin vahvistaa markkinavalvontaa. Tässä nyt päästään kasvuun. Täällä on kustannukset alenevat ja tässä nyt sitten tulee samanlaiset säännöt kaikille toimijoille kentällä. Ja kun tällä tavalla tehdään, niin silloin myöskin markkinoille sopivuus paranee. Euroopan parlamentti on taho, jonka pitäisi pitää kiinni tästä, tästä yksinkertaistamisesta. Ja tänne pitäisi tehdä tarkistuksia, jotka eivät tee e, asioita monimutkaistaisi, e, koska usein tulee tällaisia tarkistuksia, jotka turhaa monimutkaistavat tekstiä. Muutama pääasia. Ensinnäkin soveltamisala. Meidän mielestämme on erittäin hyvä, että tämä valvonta koskee kaikkia laillisia määräyksiä liittyvät tuotteisiin, eikä pelkästään turvallisuutta. On hyvin tietenkin tärkeää erottaa turvallisuus ja markkinoille sopimattomuus toisistaan. Olisi myöskin hyvin tärkeää se, että jos tuota, tuote ei, ei ole markkinakelpoinen, niin, eh, niin siinäkin on monenlaisia eri luokkia. Tässä kuitenkin jäsenvaltiot ovat tehneet hyvin erilaisia johtopäätöksiä samasta asiasta. Täällä oli eh, myöskin tällainen kevyt malli, joka ei riittänyt Kreikassa, mutta mikä Alankomaissa katsottiin riittäväksi. Eli erilaisia johtopäätöksiä sama, samasta asiasta. Tämä ei ole hyvä markkinoille, ei tuottajille eikä kuluttajille. Valitettavasti tämäkään asia ei ole korjaantunut. Meidän täytyy, täytyy katsoa, miten näitä standardeja voidaan harmonisoida, ja se onkin hyvä asia tuottajien kannalta. Myöskin tämä horisontaalinen yhteistyö, joka on hyvin monella taholla jo esillä, niin kyllä täällä on tarkoitus saada parempia päätöksiä aikaan. Meidän mielestämme tämä markkinavalvontafoorumi on hyvä ajatus ja meidän mielestämme myöskin bisneksen mukana olo johtaa parempiin päätöksiin. Meillä on kuitenkin tiettyjä huolia, kun täällä sanotaan, että viranomaisen täytyy puuttua asiaan, vaikka, se, vaikka tuote on todettu markkinoille sopivaksi. Tällä tavalla ovi aukeaa liian laajaksi ja saattaa tulla liian suuria toimenpiteitä tehtäviksi. Täytyy, ei ole mitään väärää siinä, että riskejä arvioidaan, mutta se, että vaaditaan tällaisissa tapauksissa näyttöä, e, niin täytyy olla todellakin vankkaa perustelua. Tämä onkin tärkeä asia. Sitten valitus, valitusmenettelyt, jotka liittyvät markkinaviranomaisen päätöksiin. Ja jos mennään tuomioistuimeen, se kestää hyvin kauan. Ja pienet yritykset ja myöskin suuret yritykset tarvitsisivat hyvin kevyet menettelyt siihen, että näitä päätöksiä voidaan uudelleen tarkastella. Täällä siis ei ole tarpeeksi resursseja, me tarvitsemme poliittista tahtoa, jotta asia korjaantuisi. Ja meillä täytyy olla sitten pätevää, päteviä viranomaisia, jotka voivat soveltaa lakia, kuten on tarkoitettu. Täällä on myöskin näitä sanktioita ehdotettu, mutta täytyy olla hyvin varovainen sen suhteen, kuinka nämä määräykset muotoillaan viranomaiset, jotka ryhtyvät toimenpiteisiin tai suorittavat eh, valvontaa, niin tässä ei saa olla mistään pelkästä pelistä kysymys. Kaikenlaiset sanktiot, niiden täytyy olla sekä tarpeeksi pelottavia, että niiden pitää olla myös ankaria, ja jotka koskevat siis tuotteita. Meidän mielestämme sanktioiden ei pitäisi olla tässä CPR-SRssä. Meidän täytyy olla myöskin tehokkaita ja tämä koskee myöskin näitä viite- referenssilaboratorioita, mutta kaikkien täytyy näiden tahojen olla akkreditoituja. Rajatarkastukset ovat eh, tärkeitä tuotteiden osalta, jotka eivät vastaa määräyksiä ja viranomaisen, viranomaisten pitäisi välttää että sitä, että tuotteita tarpeettomasti hidastetaan markkinoille pääsystä. Sitten sertifiointi ja määräysten mukaisuus, riskiperusteinen analyysi on hyvä, jos se toimii. Jos pakollista testausta vaaditaan lisää, niin silloin silloin tästä syntyy kustannuksia, jolla, jolla hyväksytyt tuotteet eivät ole enää kilpailukykyisiä. Sitten viimeinen asiani on, että komission täytyy ryhtyä täytäntöönpano toimiin. Täytyy säädellä sitä, kuinka tietoa saadaan e, enemmän tuottajilta me haluamme, että kaikki tämä olisi lakitekstissä mukana selkeästi. Uh, Kiitos. Sitten Rova Schleifer. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tähän kuulemiseen. Edustan tuoteteollisuutta ja useimmat meidän tuotteistamme ovat harmonisoinnin kohteena. Markkinavalvonta on myös meidän tuottajillemme äärimmäisen tärkeää näistä syistä, ei pelkästään turvallisten tuotteiden näkökulmasta, vaan äh, esimerkiksi siitä äh, syystä, että meillä on entistä enemmän sääntöjä ja vaatimuksia ympäristönäkökulmasta ja meidän pitää olla entistä kilpailukykyisempiä ja siksi markkinavalvonta on entistä tärkeämpää. Ja siksi toivotamme tervetulleeksi kaikki aloitteet, jotka tekevät valvonnasta entistä tehokkaampaa. Ja siksi pidämme hyvinä tämän uuden paketin tavoitteita. Kuulimme jo, että haluatte kuulla myös huolenaiheistamme. Tässä olen niitä hieman kerännyt. Kaikkein tärkein huolenaiheemme on sääntöjenmukaisuus ja riskit. Mielestämme tämä uusi ehdotus laiminlyö tuotteiden säännönmukaisuusvalvonnan ja tekee mieluummin riskinarviointeja. En, emme tiedä, miten markkinaviranomaisten ja tuottajien pitäisi toimia yhdessä, jos ne itsenäisesti arvioivat riskejä, joita tuotteihin liittyy. Tuottajan pitää huolehtia yhdenmukaisuudesta ja sitten valvoja, valvontaviranomainen valvoo, onko hän toiminut sääntöjen mukaisesti vai ei. Jos ongelma löytyy, niin ainoastaan silloin markkinaviranomaisen pitäisi lähteä tekemään riskiarviota sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Sitten haluaisimme minimoida hallintotaakan eri markkinatoimijoille, kuten täällä jo muut sanoivat. On tärkeää pyytää lisää tietoa, merkintöjä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämän taustalla on laaja pro- prosessi, eikä näitä merkkejä tuotteeseen saada mitenkään helpolla, vaan tarvitaan paljon työtä sen eteen. Me vastustamme alkuperämerkintää. Öö, me ymmärrä, miksi Euroopan unionin viranomaisten tulisi keskustella tuottajien kanssa – Bangladesissa tai muualla, vaan he ovat vastuussa muille tahoille, muille markkinatoimijoille. Jos on kiinalainen tuote, jossa on C-merkintä, emme näe lisäarvoa tästä merkistä, koska taustalla on joka tapauksessa tuotteen valvontaa ja on hyvin hankalaa antaa tällainen alkuperämerkintä monimutkaisille tuotteille. Tässä on kyseessä koko joukko tuotteita, esimerkiksi pesukone tai muu tällainen monimutkainen tuote tai tavara. Täällä mainittiin myös sertifiointivaatimukset. No ymmärrämme myös, että tälle saattaa olla houkutusta, mutta tällainen merkintä annetaan vasta jälkikäteen, eikä näillä toimilla voida korvata, siis sertifioinnilla ei voida korvata markkinavalvontaa. Pidämme erittäin hyvänä tätä Euroopan markkinavalvontaa välinettä. Se varmasti lisää täytäntöönpanoa. 765 asetuksessa puhutaan jo markkinavalvontaviranomaisten ja tulviranomaisten yhteistyöstä. Ja haluaisimme tietysti olla mukana tämän foorumin töissä, kun laaditaan erilaisia suuntaviivoja ja muuta. Tämä on osoittautunut hyvin menestyksekkääksi toimintatavaksi eri pääosastoissa. Sitten rahoitus. Rahoitus on tietysti avainasemassa. Meillä on jo jokin käsitys kustannuksista. Halusin mainita tässä myös seuraamukset. Niitä täytyy olla, niiden täytyy olla suht, oikeasuhtaisia ja varoittavia, mutta ne eivät voi millään muotoa liittyä tai riippua yrityksen kokoon, vaan sanktioiden pitää liittyä itse tuotteeseen. ja rikkomuksen vakavuuteen. Tässä olivat tärkeimmät kohtamme. Kiitos. Well, thank you for, uh... Kiitoksia siitä, että hyvin tarkkaan kuvasitte tämän tilanteen, mikä onkin kuulemisessa tärkeä asia. Sitten viisi eh, minuuttia viimeiselle puheelle Andrea Voigt. Yes, uh, thank you very much, Mr. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että kutsuitte meidät tähän tilaisuuteen. Minä vien teidät lämmityksen, jäähdytyksen maailmaan. Se on aika eh, oma alansa, mutta se vaikuttaa melkein kaikkialla sen elämään. EP siis edustaa kaikkia niitä valmistajia, jotka tuottavat jäähdytys, lämmitys, ilmastointi ja lämpöpumppulaitteita. Ja tietystikään emme voi millään lailla sulkea näitä toimia joka päivä selvästi ulkopuolelle päinvastoin. Tähän on tietysti lainsäädäntö vaikuttanut monella tavalla ja tässä hyvin pitkälti erityisesti puhun energiamerkeistä ja ekomuotoilulainsäädännöstä ja muista Äh, energialainsäädännön kohdistaa. Tässä Van Buuren esken jo sivusi näitä asioita. Hän, hän kävi tuolla Maltan kokouksessa ja kuulin todella myöskin nämä kommentit markkinavalvontaviranomaisilta, jotka eivät välttämättä ole kovin rohkaisevia. Minun on se näin sanottava. Muistutan vain siis teitä kaikkia siitä, että tämä on varmastikin sellainen asia, jonka kaikki tietävät, mutta joka on kuitenkin hyvin tärkeä Energiatehokkuus on erittäin tärkeä asia. Meidän on päästävä energiatavoitteisiimme Euroopassa. Meillä on useita lainsäädäntökohtia tätä varten, mutta jos lainsäädäntöä ei todella panna täytäntöön, niin se on aika hyödytöntä. Ja tämä pätee myöskin ekomuotoiluun, samoin myöskin energiamerkintöihin, samoin energia äh, rakennusten energiatehokkuuteen ja monen muuhunkin asiaan. Niin että kyllä, me olemme samaa mieltä pitkälti siitä, että markkinavalvonta on hyvin tärkeä asia. Se on olennaista, että päästään EUn ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja että energiatehokkuustavoitteet myöskin saavutetaan. Ja haluaisin myöskin, kuten kollegatkin, tässä peräänkuuluttaa sitä, että toimijoille taattaisiin yhtäläiset mahdollisuudet ja että myöskin eurooppalaiset toimijat voisivat toimia yhtäläisissä olosuhteissa. Mutta haluaisin muistuttaa, että myöskin tarvitaan useita parannuksia vielä. Ja voisin kertoa, että eilen tuossa kokouksessa Maltalla oli 17 maata läsnä ja näistä 17, 17 maata antoivat mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, kuinka he toimivat markkinavalvonnan puitteissa. On hyvin selvää, että he kamppailevat voimakkaasti, jotta yhteisesti voitaisiin tunnustaa ja jakaa tietoja, joita he saavat omissa maissaan. Ja valitettavasti puuttuu myöskin teknistä asiantuntijuutta. Eihän heitä voi siitä syyttää, koska heillä on monia tuotteita käsiteltävänään, eikä ole olekaan sama, jos hehkulampu tutkitaan kuin jos jokin vaikkapa ilmastointilaite tutkitaan. Kysymys on aivan eri asioista ja hyvin monet asiat vaativat parannusta ja tämä liittyy myöskin näihin akkreditoihin testilaboratorioihin. Ne ovat testilaboratorioita kyllä, mutta se kuinka testit toteutetaan eivät ole ollenkaan samoja. Siis menettelyt ovat vaativat lisää yhdenmukaistamista. Ja lopuksi vielä markkinavalvontaviranomaisille sanoisin, että meillä on ollut tämä älykäs Energia äh, Eurooppa-hanke. Siinä on haluttu antaa kotimaisille jääkaapeille äh, tällaiset energiamerkit ja äh, kuitenkin suurimmassa osassa tapauksia tämä energiamerkki ei ollenkaan testien jälkeen vastannut sitä, mitä valmistajat ilmoittivat. Jos energiatuotteessa, energiamerkissä sanottiin, että tämä on A-luokan tuote, niin se ei itse asiassa ollutkaan A-luokan tuote. Ja ei tämä nyt tarkoita välttämättä sitä, että valmistajilla ei olisi hyvää tahtoa, vaan joskus testien toteuttaminen ei ole selvää ja heiltä puuttuu tietoa ja ymmärtämystä myöskin. Tällä hetkellä on myöskin toinenkin hanke meneillään ja toivoisin, että te kaikki tutustuisitte siihen. Se nimi on Ecopliant. Se on yhteinen hanke, jossa on mukana useita jäsenvaltioita. Tarkoituksena on parantaa markkinavalvontaa ekomuotoiluvaatimusten osalta. Ja kysymyshän on siitä, että tietty minimienergiatehokkuusvaatimus asetetaan kaikille eri teknologioita edustaville tuotteille. He miettivät sitä, kuinka voidaan taata se, että jos on vaikkapa C-merkinnän saanut tuote ja sitten valmistaja ilmoittaa, että tämä energiavaatimus täytetään tällä tuotteella, niin näin täytyy todella olla. Kuinka muutoin markkinavalvontaviranomaiset voisivat tämän selvittää? vain testaamalla ja mistä sitten rahat otetaan näiden tuotteiden testaamiseen, pitääkö ostaa tuotteita, kuinka testataan, missä ne testataan ja näin poispäin. Että tähän liittyy paljon vielä tehtävän olevaa työtä. Ihan lopuksi siis vielä yhteenvedonomaisesti. mistä tämä uusi markkinavalvontaehdotus on oikein hyvä, koska siinä annetaan oikea viesti sillä tavalla, että markkinavalvonta nähdään laajemmassa kontekstissa, mutta tässä ei vielä riittävän selvästi todeta, että tarvitaan turvallisuuden lisästi myöskin ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti energiatehokkuuslainsäädäntöä. Me siis pyytäisimme päättäjiltä, että saataisiin eksplitiittistä lainsäädäntöä sen osalta, että energiatehokkuus on tässä otettava esille ympäristölainsäädännön ohella. Toivoisimme myöskin, että tekninen asiantuntijuus otettiin paremmin huomioon. Ja tämähän tietysti on mahdotonta markkinaviranomaisten yksin toteuttaa. He tarvitsevat tukea ja alan täytyisi olla siellä tätä teknistä tukea antamassa ja olla kumppanina näille Euroopan, juuri tässä Euroopan markkinavalvontafoorumissa myöskin. Ja ihan lopuksi vielä toivoisimme, että päättäjät pyrkisivät puitteiston kautta parantamaan juuri yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa kokemustemme pohjalta. Ja olemme sitä mieltä, että tämä ajatus näistä akkreditoista testilaboratorioista on oikein hyvä. Ja samoin tuo tietokanta ICSMS-tietokanta on siis myöskin oikein hyvä. Itse asiassa olemme kuitenkin kuulleet, että tällä hetkellä tätä tietokantoa ei vielä ole oikein kunnolla ymmärretty eikä sitä käytetä riittävästi. Siis tarvitaan asiantuntijuutta, yhteistyötä ja rahoitusta. Kiitos. Uh, very much. Jälleen kerran kiitoksia tästä esityksestä. On hyvin tärkeää katsoa myös näitä ympäristökysymyksiä ja olen varma, että tämä tulee vielä eh, esille tässä keskustelussa. Steven Russellskin puhui laajasta soveltamisalasta ja resursseista ja onhan tietenkin selvää, että tasapainosta koko ajan on kysymys. Me haluamme kuulla vielä asiantuntijoita ja siksi pyydänkin, että jäsenten kysymykset olisivat hyvin ytimekkäitä. Meillä on varjoesittelijöiden vuoro ensimmäisenä. Ja herra Kusas, haluaisin teidätkin toivottaa tervetulleeksi. Hän on kansainvälisen kaupan valiokunnan esittelijä tässä asiassa ja meillä on, on monia muitakin esittelyitä täällä, mutta kiitos siitä, että olet paik- olette paikalla. Herra Staira ja herra Roitova myös, Rova Roitova pyytänyt puheenvuoroa. Joten kaikilta teiltä toivon, että puhutte lyhyesti ja ytimekkäästi, joten meillä eh, meidän täytyy alkaa heti. Quite a challenge to, to be Aikamoinen haaste on olla tässä nyt lyhyt ja ytimekäs mutta yritän kuitenkin. Kiitoksia ensinnäkin erinomaisista esityksistä. Tässä kuultiin hienoja ajatuksia ja nähtiin eri näkökulmia. Haluaisin puhua varsin rohkeasti, suorasanaisesti Tärkeää asetuksessa on todella täytäntöönpano. Meillä ei ole oikeanlaisia menettelyitä, resursseja, varmistamismenettelyitä. Komission ehdotus on kyllä askel oikeaan suuntaan, mutta on kuitenkin asioita, joihin haluaisin kuulla näkemyksenne. Ensinnäkin tiedämme ja olen ollut useassa yhteydessä liittyen sellaisiin tuotteisiin, jotka markkinoille tulevat, mutta eivät ole sääntöjen mukaisia. Ensinnäkin näyttää siltä, että sertifiointijärjestelmä ei tällä hetkellä toimi, se ei ole kyllin tehokas eikä kyllin luotettava. Mitä on siis tehtävä ja mitä voimme tehdä? Näettekö mitään muita toimenpiteitä, joiden kautta yhteisiä toimia voidaan lisätä jäsenvaltioissa liittyen riskiin perustuvan lähestymistapaan, sitten pidän hyvänä sitä, että mukaan otetaan entistä ympäristöystävällisempi ja tehokkaampi lainsäädäntö, koska en ole huolissani pelkästään kuluttajista, vaan monet tuottajat eri aloilla, jotka noudattavat sääntöjä, tekevät hyviä tuotteita hieman korkeampaan hintaan. Ja sitten oma valvontajärjestelmämme ei toimi niin tässä lyödään teollisuutta täysin päin kasvoja. kasvoja. Eihän näin saisi olla. Eli miten voimme kehittyä tässä? Neuvostossa on asetuksen kanssa ongelmia, mutta miten voidaan ainakin lyödä lukon se suunta, miten järjestelmä voidaan kehittää eteenpäin niin, että täytäntöönpano paranisi, kustannukset laskisivat ja tämä olisi yksinkertaisempaa. Sitten pitäisikö meidän katsoa sanktio- ja tarkastusjärjestelmämme niin, että sertifioinnin sijasta meillä olisi entistä paremmat omat laadunvalvontamenetelmämme, joita yritykset voivat käyttää yrityksiä testataan ja akkreditoidut laboratoriot tekisivät tätä työtä. Ja sitten olisi kolmas osapuoli, eli ulkoinen tarkastuselin, joka tekisi pistokokeita, testaisi tällä tavoin tuotteita ja tarkastelisi tuottajien oman valvonnan menettelyjä. Voisiko tällainen tapa toimia olla kustannustehokkaampi? Voitaisinko sillä nostaa laatua? Ja sallisiko se kenties sen, että hallinnollisia resursseja voitaisiin kanavoida entistä paremmin todellisiin riskeihin, riskipuolen. Tästä haluaisin kuulla kommentteja. Äh, Kiitos. Sitten Schaldemose. Thank you. Kiitos. Kiitos eh, Sirpa eh, Pietikäiselle. Hyvin kiinnostavia ajatuksia, joita voimme kehittää myöhemmin. Ensinnäkin Business Europeille minulla olisi kysymys ja ehkä Orgalimelle myöskin. Business Europein puolelta me kuulimme, että jos tuote on markkinakelpoinen, niin olisi typerää, jos viranomaiset vetäisivät sen pois markkinoilta, jos se on, e, ei ole turvallinen. Voisitteko vähän selventää tätä paremmin, jos tuote on hyväksytty markkinoille, niin miten, miten tämä oikein näin menee? Ehkä minä ymmärsin väärin tämän kohdan. Sitten toinen asia, te puhuitte näistä maksuista. maksujärjestelmä tähän markkinavalvontaan, jos sellainen kehitettäisiin, niin se voisi olla hyvin kallis firmoille tai, tai kuluttajille, mutta toisaalta tällä hetkellä siitä maksetaan veroissa. Ehkä olisi parempi maksujärjestelmä, joka liittyisi nimenomaan tähän järjestelmään, koska silloin maksetaan suoraan siitä, mitä halutaan. Tietenkään viranomaisten ei pitäisi asettaa maksuja vain, vain siksi, että rahaa kerätään, vaan pitäisi toimia sillä tavalla, että tämä raha palautuu tähän markkinavalvontajärjestelmään. Haluaisin tähän selvennystä, koska tämä koskee todellakin myös veronmaksajia. Varmastikin tämä toimijoiden foorumi, stakeholder forum, Forum oli Business Europein mielestä hyvä. Viimeinen kysymys sitten. Minä olin kuulevinani täällä ristiriidan. Tämä huonekaluteollisuus on alkuperämerkintöjen puolesta, mutta te olitte sitä vastaan. Huonekalualalla sanotaan, että tästä ei tule kustannuksia, koska järjestelmä on olemassa. Mitä Business Europe ajattelee? Ähm, Kiitos sitten Rova Rula. Ensinnäkin haluaisin puuttua kysymykseen, jota kuka teistä ei maininnut. Olen puhunut useiden taloudellisten toimijoiden kanssa ja he ovat kritisoineet tätä jahtoa icsms järjestelmän ja toisaalta RAPEXiin ja vedottiin sen puolesta, että keskityttäisiin pikemminkin yhteen järjestelmään. Tästä kuulisin näkemyksiänne. Sitten minusta oli hieman ristiriitaista Beukin kommentit CE-merkintään liittyen ja toisaalta markkinavalvontaan liittyen. Eli tästä haluaisin vielä kuulla teiltä, kuinka tärkeänä pidätte CE-merkintää ja riittääkö se, että se mainitaan ainoastaan teknisissä asiakirjoissa. Tästä olen edelleen hieman skeptinen. Sitten kolmanneksi soveltamisalan laajentaminen. Anne viittasi tähän, jos soveltamisalaa lähdetään laajentamaan, mutta resurssit eivät kuitenkaan riitä tähän niin eihän tässä ole järkeä. Sanoitte myös, että direktiiveistä ei ole apua, jos täytäntöönpano ei toimi. Esimerkiksi energia-alalla meillä on paljon direktiivejä, mutta täytäntöönpanon osalta tehdään liian vähän töitä. Eli tähänkin palaisin vielä. Oletteko todella sitä mieltä, että tässä hieman petetään kuluttajia, jos annetaan direktiivejä, mutta ei kuitenkaan valvota asioita kylliksi. Ja sitten rahoitus. Ymmärrän skeptisyytenne varsin hyvin liittyen näihin sertifiointeihin ja se, mitä Pietikäinen sanoi, oli myös hyvin kiinnostavaa. Kun resurssit ovat vähäiset, miten voidaan huolehtia sitten entistä laajemmasta valvonnasta? Komission mukaan valvonta kohdistuu ainoastaan alle yhteen prosenttiin tuotteista ja tämä oli kuulemistilaisuuden tulos. Eli edessämme on suuria haasteita. Miten voimme huolehtia siitä, että markkinavalvonta toimii entistä paremmin? Sitten riskien arviointi ja tuotteet, joissa on todella havaittu ongelmia, niin ehkä näissä voitaisiin käyttää kolmannen osapuolen äh, tekemiä tarkastuksia tai erilaisia hallinnointijärjestelmiä, joista Pietikäinen puhui niin, että meillä olisi yritysten käyttämiä järjestelmiä, joita voitaisiin valvoa. Ehkä tämä voisi tasapainottaa hieman kustannuskysymyksiä. Mielestäni taloudelliset toimijat pitäisi saada kantamaan kustannuksia hieman entistä paremmin. Se on myös niiden etujen mukaista. Ja Pitkänen viittasi tässä myös epäreiluun kilpailuun sellaiset toimijat, jotka pitäytyvät säännöissä, eivät saisi joutua huonompaan asemaan kuin muut. Sitten Business Europe. Pyytäisin teitä hieman kertomaan siitä, minkälaisia ehdotuksia teillä olisi, jotta taloudelliset toimijat saataisiin entistä paremmin mukaan. Right. Um, I'm keen that we have plenty of time for replies as well. So, uh... Jos nyt tässä vielä Eh, annan puheenvuoron herra Kutasille. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä kiitos teille kaikille, että voin käyttää puheenvuoron ja kiitokset myös asiantuntijoille hyvin kiinnostavista esityksistä. Kuten jo sanoitte, minä teen Inta-valiokunnassa lausuntoa tästä asiasta. Nämä kaikki asiat on siis myöskin siinä otettava huomioon. En halua nyt tässä millään lailla tulla tänne IMKON takapihalle, mutta kaiken, kaikkiaan tämä on hyödyllistä tämä yhteistyö. Ja ehkä tiivistelmän omaisesti tästä keskustelusta voisin sanoa, että kaikki asiantuntijat totesivat, että enemmän tai vähemmän te olette tyytyväisiä tähän asetukseen. Ja minä voin sanoa, että minäkin olen tyytyväinen, sillä toivon, että voisin tuoda jotakin myönteistä kuluttajille. Nyt kysymys liittyy siihen, kuinka parannetaan, ja tässä nyt osoitan sanani kaikille panelin jäsenille, jos pitäisi valita mikä olisi prioriteetti siis, jos pitäisi valita. Esittelijänä tai valmistelijana siis Intafaliokunnassa keskittyn tiettyihin seikkoihin. Ensinnä haluaisin, että EU-jäsenvaltiot tekisivät parempaa yhteistyötä tuojamaiden kanssa niin, että esimerkiksi vaikkapa voitaisiin tulevaisuudessa, kun kysymys on näistä vapaakautta neuvottelusta, muun muassa tavoita sitten lisää yhteistyötä. Sitten RAPEXin yksinkertaistaminen ja tämän järjestelmän parempi kattavuus, seuranta ja kolmansien maiden osallistuminen tähän olisi mielestäni tärkeä seikka. Kolmanneksi tiivis yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden, toimijoiden ja markkinavalvojien ja tullin välillä olisi hyvä. Minä tässä yhdyn Rova Pietikäisen kysymykseen. Olisi hyvin mielenkiintoista keskustella tästä. Neljänneksi, ähm, minä olen samaa mieltä herra Van Buurenin kanssa Äh, kun kysymys on koordinoinnista ja äh, näistä raskaista sakoista jäsenvaltioille sen sijaan, että ähm, voitaisiin rohkaista toimijoita tai kauppiaita enemmän. Sitten äh, riippumatta alkuperän maasta, haluaisin muistuttaa teille, että Euroopan parlamentti itse asiassa on hyväksynyt tästä mä, alku, mä alkuperästä taannoin erään päätöksen niin, että parlamentin jäsenten pitäisi varmasti olla äh, näillä linjoilla. Siksi joudun äh, tätä päätöstä noudattamaan. Ja sitten ei vähäisimpänä asiana, mutta äh, kun kysymys on tästä Euroopan laajuisesta tietokannasta, niin uskon, että tämä on hyvin tärkeä asia tulevaisuutta ajatellen. Tämä voisi kattaa kaikenlaisia vaikkapa vammoja, ja siellä voisi olla vaikkapa tuotteiden, tuottajien ja vammojen tiedot menneiltä ajoilta. Ja tämä antaisi varmasti hyvää osviittaa toimijoille joilla olisi yhtäläiset toiminnan olosuhteet. Sitten tämä reilu kauppa on hyvin tärkeää, että nämä säännöt toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa – jos ei, niin sitten pitäisi löytää tähän ratkaisu. Enkä tiedä, olisiko parempi, että meillä olisi äh, keppi vaikka omena, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että äh, kaikissa jäsenvaltioissa nämä asiat laitetaan täytäntöön. Kiitokset vielä kerran ja jos haluatte antaa suosituksia tai muuta, niin olen täysin valmis kuuntelemaan. Aika tietysti valitettavasti meillä on vähän, mutta toivottavasti keskustelu jatkuu. Thank you very much for your participation and your... Kiitoksia osallistumisesta ja sitoutumisesta ja olen varma, että esteleet arvostavat sitä. Sitten meillä on vielä kaksi puhujaa täällä Meillä nimittäin olisi tarkoitus antaa asiantuntijalle puheenvuoro Robert Tyler ensin. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Halusin hieman vielä kuulla enemmän siitä, miksi jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä. Se on todella äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää katsoa, miten osallisuutta saadaan edistettyä. Ja sitten haluaisin vielä kysyä hieman näyt- näytöstä näistä tuotteista, joilla oli energiamerkintä, mutta eivät vastanneet sitä. Kiitos tästä. Mrs. Roitova. Sitten Rova Roitova. Äh, Kiitoksia kaikesta tästä tiedosta, jota me olemme saaneet. Minä kiitän kollegoja. Tietenkin tässä on tällaista riippumatonta testaustoimimpaa olemassa. Ja nyt minun kysymykseni kuuluu, että miksi markkinavalvonta ei ole voinut käyttää näiden riippumattomien järjestöjen ja organisaatioiden apua nehän ovat havainneet harhaanjohtavaa mainontaa. Eli tässä kysyn sitä, että meidän pitäisi olla johdonmukaisia ja asettaa myös sanktioita. Kiitoksia. Nyt sitten käymme asiantuntijakierroksen ja taas päinvastaisessa järjestyksessä kuin aikaisemmin. Meillä ei ole mahdollista jatkaa kokousta viittä minuuttia kauempaa yli ajan. Eli kaksi minuuttia maksimissaan jokaiselle puhujalle. Herra Rova Voigt. Um, so first of all on the certif- Ensinnä siis sertifioinnista ja CE-merkinnästä. Siinä on järkeä vain, jos markkinavalvonta toimii kunnolla ja tehdään yhteistyötä viranomaisten välillä, koska mikä tahansa merkki on hyödytön, jos kukaan ei varmista, että se on paikallaan. Toisekseen esimerkki Yhdys, Yhdysvalloista. Meidän alallamme suuri teollinen järjestö toteuttaa testit, tekee nämä testitulokset myöskin energiaministeriölle tiettäväksi ja sitten sitä kautta ne ovat vapaassa käytössä. Ja tällä tavalla sitten, jos halutaan tehdä lisää testejä ja kyseenalaistaa testit tai niin poispäin, niin se on mahdollista, mutta tämä on hyvä lähtökohta. Se on hyödyllistä jos vaikkapa rahoituksessa on ongelmia. On tietystikään EU-ssa meillä ei ole sama tilannetta, mutta tämä on mielenkiintoinen esimerkki, jota voisi tutkia ja miettiä, josko tämä voisi antaa meille myöskin mahdollisuuden seurata tätä esimerkkiä. Sitten ne akkreditoidut testilaboratoriot ja laadunhallintajärjestelmät eri yrityksissä, ajatellaan vaikkapa ekomuotoilu tai energiatehokkuusvaatimukset. Lainsäädännössä tällä hetkellä sanotaan, että kaikki pohjaa omalle ilmoitukselle, valmistajan omille ilmoitukselle. No tämä kenties voitaisiin muuttaa. Voitaisiin käyttää sellaisia moduleja, joissa on tällaisia laadunvarmat järjestelmiä, joita on jo yrityksessä olemassa. Tämä ehkä voisi olla mahdollisuus käsitellä tätä ongelmaa. Ja sitten lopuksi vielä tästä projektista, tämä äh, älykän energian Eurooppa. Ähm, Siset alun perin oli tätä liikkeelle laittamassa. Mielestäni kaikki tuot tulokset ovat julkisesti äh, saatavilla, mutta jos haluatte, voin ne myöskin teille lähettää. Ja sitten nyt tässä, tällä hetkellä tässä hankkeessa on siis toinen vaihe jo meneillä. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Sitten Roslayer. Kiitoksia kovasti. Haluaisin puuttua tähän laadunhallinta- ja sertifiointikysymykseen. Nämä kaikki toimet ovat ennen markkinoille pääsyä. Ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen on toinen asia. Jos tuottaja on todella valmis äh, siihen, että hän ei noudata sääntöjä, niin hän voi sitten tehdä näin myöhemmässä vaiheessa. Miten markkinavalvontaa voitaisiin sitten tehostaa? Tarvitaan yhteistyötä ja tie- kokemusten keräämistä. Tämä on ainoa tapa. Meidän täytyy hyödyntää 765 asetuksessa olevia, olemassa olevia välineitä. Asetuksessa kuvataan jo joitakin tuotteita ja on ollut oikeutettua, miksi matalan että eivät ole tässä mukana. Sitten RAPEX. Emme maininneet siitä, mutta haluaisimme, että RAPEXista pidetään kiinni varoitusjärjestelmänä ja haluaisimme, että ICSMS käytettäisiin ja kehitettäisiin markkinavalvontaviranomaisten tiedonvaihtovälineenä. Ainakin me näemme sen näin. Ja sitten vielä tämä alkuperämerkintä. No Business Europe ei varmaankaan tästä asiasta voi paljonkaan sanoa. Tähän liittyy ristiriitaisuutta ja tämä liittyy niihin tuotteisiin, joita edustamme. Me edustamme hyvin monimutkaisia tuotteita, joiden kohdalla tämä on hankalaa. Ja asetuksessa oikeutetaan se merkintä jäljitettävyyden nimissä, mutta ei se anna mitään parempaa jäljitettävyyttä toimijoille. Kiitos sitten Konipe van den Braak. Täällä rouva eh, Schalde Moose kysyi, miksi Business Europe on tätä eh, alkuperämerkintää vastaan. Ei, me emme ole, eh, ei, emme ole sitä vastaan. Jotkut tietenkin vastustavat, mutta ei aina ole näin. Sitten näistä maksuista. Business Europe kannattaa maksuja ja sanktioita, mutta vain sillä ehdolla, että se johtaa siihen, että taakka tulee toimijoiden harteille siinä tapauksessa, että kelvottomia tuotteita on tullut markkinoille. Siis ei saa mitenkään rangaista niitä, jotka toimivat sääntöjen mukaisesti, vaan että tällaiset muotoilut pitää tehdä niin tarkkaan, että rangaistus mm, kohdistuu sinne, mihin se kuuluu. Markkinoilta vetämiseen liittyen sitten puhuin tästä harkinnasta. Ja meidän täytyykin olla hyvin tarkkoja tämän asian kanssa. jos vaikka markkinoille tulee hyvin epäkelpoja sähkökaapeleita, niin täytyy, täytyy tällaisiin asioihin saada selvyyttä. Sitten nämä laatujärjestelmät, tämä on en tällainen markkinoille tuomista edeltävä toimi. Ja sitten pitää miettiä sitä, että oikein toimivien toimijoiden hartioille ei anneta tällaisia taakkoja. Täytyy uskoa siihen, että kaikki tietävät, mitä tehdään. Ja jos toimii oikein, niin sitten valvonta voisi olla vähäisempää. Vielä viimeisenä, miten me voimme ottaa toimijat ja toimittajat tähän ketjuun mukaan. Hyvin arkaluontoinen kysymys, koska hyvin harvoin kilpailijoita annetaan ilmi viranomaisille. Kiitos sitten. Seuraava puhuja. Um, the question about... Kiitos. Kysymys siitä, että ICSMS ja RAPEX yhdistettiin, se ei ole kovin hyvä ajatus, koska tuo ICSMS-tietokanta sisältää todella paljon tietoa ja vain hyvin pieni osa tulee siis äh, RAPEXista. Kysymys on äh, siis turvattomista tuotteista. Minä olen sitä mieltä, tai itse asiassa olen työstänyt tätä asiaa jo, ja äh, kyllä tällainen yhteys olisihan ok, mutta vasta sitten, kun tietyt rajoitukset on tältä osin toteutettu. Nämä tarkastukset, 80 prosenttia meillä ovat tehokkaita, vain 20 prosenttia liittyvät siis tuotteisiin. On siis paljon tehokasta, tehokkaampaa meille testata but testing and controlling the file. Että tutkitaan ei tuotteita, vaan äh, muuta prosessia tuotteiden ympärillä. Sitten resurssien niukkuus. Äh, ei elintarviketuotteiden markkinavalvonta on kilometrien päässä elintarvikkeiden ja rehujen valvonnasta. valvonnasta. Siis tässä on valtava resurssien puute äh, näissä tarkistuksissa. Ja se näkyy tällä hetkellä sillä tavalla, että äh, kuluttajatuotteissa olemme pystyneet äh, Sankon kanssa tekemään hyvää yhteistyötä. Ja tämä on ollut aika tehokasta markkinavalvonnassa. Tällainen järjestelmä olisi hyvä harmonisoitua tuotteita ajatellen ja näitä yhteisiä toimia pitäisi tukea myöskin DG yrityspääosastossa siis ja tähän komissio voisi myöskin puuttua tuloksellisuus, tehokkuus sinällään kulutustuotteiden osalta tietysti vaatii paljon ohjausosakirjoja, mikä on paras strategia ja kuinka voidaan näitä tarkistuksia tehdä, kuinka koulutetaan vaikkapa tai valistetaan alaa tai kansalaisjärjestöjä. Tämä voisi päteä myöskin näihin harmonisoituihin tuotteisiin. Tässä taisinkin jo tulla käsitelleeksi kaikki nämä kysymykset. Kiitos. My name is Stephen Sitten Stephen Russell. Thank you, Malcolm. I didn't mean to be a... Kiitos, Malcolm. En tässä nyt halunnut pelkästään maalailla piruja seinille. Kyllä me pidämme hyvänä tätä markkinavalvontaa äh, asetusta, mutta tässä on joitakin asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota. Tähän pitää saada mukaan kaikki jäsenvaltiot, näin ei vielä ole, koska tämä asia kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta tässä voitaisiin varmasti edistää yhteistyötä ja kyllä me kannatamme tällaista foorumia. Ja jäsenvaltioiden on tärkeää tehdä yhteistyötä, että löydetään yhteisiä määritelmiä, päästään yhteisiin toimiin eri osapuolten kanssa, mutta tarvitaan myös asianmukaiset resurssit. Kysymys kuuluu, miten Tähän tuskinpa kuluttajajärjestöt pystyvät helposti vastaamaan. Ehkäpä rakennerahastot voisivat auttaa valvontaa sellaisissa maissa, joissa maa rajat ovat hyvin laajat. Ja olen myös yhtä mieltä siitä, että ympäristö- ja muun lainsäädännön täytäntöönpano on hyvin tärkeää, mutta turvallisuuden pitäisi tulla etusijalla, eli eri riitä, että ollaan ympäristöystävällisiä, mutta tuotteet ovat vaarallisia. Kolmansien osapuolten tekemät arvioinnit eivät nekään ole mitään ihmellä tärkeitä. Ne voivat ehkä toimia silloin, kun tuotteeseen liittyy erityisen suuri riski tai tiedetään, että ongelmia on ollut, mutta tässä pitää olla silloin mukana myös tehokkaita markkinavalvontatoimia. Thank you all very much. Uh... Kiitos kaikille teille. Te toitte hyvin paljon hyödyllistä asiantuntemusta tänne kokoukseen. Aivan lyhyesti haluaisin nyt täytyy vetää tämän keskustelun yhteinen. Tässä esitteli Etteroa Pietikäinen Rova Mose. Uh, Kiitos tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta ja hyvistä kommenteista. Sain niistä paljon uusia ajatuksia ja minä myös mm, puhun yhteisesittelijäni suulla. Me haluaisimme keskustella kaikkien teidän kanssanne, jotta voisimme mahdollisesti löytää sellaisia menettelyjä, joilla järjestelmä entisestään paranisi. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu, kun ihmiset lyövät päänsä yhteen ja keskustelevat asioista. Kiitoksia. I will eh, also say thank to all Kiitokset minunkin puolestani hyvistä esityksestä. Kiitos siitä, että osallistutte keskusteluun tässä hyvin tärkeässä tuoteturvallisuuspakettiasiassa. Toivon mukaan voimme keskustella vielä yksityiskohtaisemmin eh, tästä eh, niin tuoteturvallisuus- kuin markkinavalvonta-asiastakin. Kiitokset ja tavataan vielä tuonnempana. Well, uh, I... Minä haluan myöskin vielä vahvistaa nämä Kiitokset. Meillä on ollut täällä myöskin opiskelijoita ollut paikalla, jotka ovat olleet seuraamassa kokoustamme ja olemme hyvin kiinnostuneita kuulemaan näistä asioista, joista olemme tänään keskustelleet. Me olemme tämä demokraattinen osuus tässä menettelyn luomisessa. 11.16. mietinnöt täytyy lähettää käännettäväksi ja sitten 8. tai heinäkuuta me keskustelemme tässä ja 4.9. tarkistukset viimeistään syyskuun lopussa sitten mm, kompromissi mm, tarkistukset ja lokakuun puolivälissä tekstin pitäisi olla valmis. Me haluamme päästä neuvottelussa Eh, loppuun jäsenvaltioiden kanssa ennen kuin kaikki eh, tulee valmiiksi. Me emme nimittäin halua tippua mihinkään mustaan aukkoon tässä välillä. Meidän täytyy kuitenkin katsoa kaikkia yksityiskohtiakin. On aivan selvää, että tämä on tämän kauden tärkeimpiä lainsäädäntöprosesseja. Kiitoksia kaikille. Ja tämä kokous keskeytetään, kunnes jatkamme kello 15.00, jolloin tarkastelemme muita asioita.